So ladies and gentlemen, we would like to continue. No niin, hyvät naiset ja herrat, haluaisin jatkaa kokousta ilman mitään pitkiä äänestyksiä. Ensimmäinen kohta tänään iltapäivällä koskee OECD ja Euroopan komission yhdessä julkaisemaan raporttia e, maahanmuuttajien integraatiosta vuodelta 2015. Odottelemme täällä oecd pääsihteeriä herra Guria. Hän tulee vähän myöhässä ja esittelee tämän kertomuksen. Nyt minulla on ilo esitellä Pelin the Bike sisäisen pääosastosta. Voimme varmaankin aloittaa teidän alustuksellanne. Niin, haluaisin vielä todeta, että OECD ja komission yhteinen kertomus on ensimmäinen laaja kansainvälinen vertailu jossa on mukana kaikki EUn ja OECDn maat. Se koskee maahanmuuttajien ja heidän lastensa tilannetta. 27 indikaattoria mukana ja ne on järjestetty viiteen eri alueeseen. Työllisyys, koulutus ja taidot, sosiaalinen osallisuus, yhteiskunnallinen sitoutuminen ja sosiaalinen kohesio. Lisäksi tämä, tässä on kaksi lukua, jotka koskevat erityisryhmiä. Ensimmäinen niistä koskee nuoria henkilöitä, joilla on maahanmuuttotausta ja heitä usein nähdään tällaisen vertailukohtana ja heistä voidaan päätellä, onnistuuko kotoutuminen vai ei. Toinen erikoisryhmä koskee Euroopan unionin kolmansista maista tulevia kansallisia, heitä koskee eurointegraatiopolitiikka. Olen varma, että tämän kertomuksen tulokset ovat erittäin kiinnostavia tälle valiokunnalle, joten herra Belinda Paike. Jaha, mutta pääsihteeri juuri tulikin paikalle, joten odottelemme häntä. Hello, how do you do? Hello. please. So, then we have the pleasure to welcome. No niin, minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Angel Gurria. Hän on OECDn pääsihteeri. Hän esittelee meille nyt tämän kertomuksen, tai tämän Euroopan komission OECDn raportin. Olkaa hyvä, herra Gurria. Thank you very much, distinguished members. Kiitos arvon Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen ilahtunut, kun voin kertoa teille hieman avain tuloksia meidän uudesta raportistamme liittyen maahanmuuttajien integraatiosta 2015. Te olette varmaankin kaikki saaneet kopion tästä, mikäli ei, niin niitä on tuolla jaossa. Ja nämä kaikki tiedot löytyvät myös meidän nettisivustoltamme. Tämä julkaisu on ensimmäinen laaja kansainvälinen vertailu kaikissa EU- ja OECD-maissa taloudellisista ja sosiaalisista tuloksista maahanmuuttajien ja heidän lastensa integroitumisesta. Tämä on laajin informaation kokooma kaikesta tästä informaatiosta, joka on koskaan tehty. Ja tämä on yhteinen ponnistus EUn maahanmuuttopääosaston ja OECDn yhteistyönä. Maahanmuuttajien ja heidän lastensa integraatio on erittäin tärkeä politiikka monille EU- ja OECD-maille. Näinä haasteellisina aikoina asenteet maahanmuuttoon liittyvät hyvin pitkälti myös maahanmuut- niiden maahanmuuttajien kohtaloista, jotka jo ovat maissamme. Tämä perustuu nyt maahanmuuttajien integraatiosta kerättyihin tuloksiin ja tällä kautta yritämme kaataa tiettyjä myyttejä asiasta. Maahanmuuttajat ovat merkittävä osa meidän väestöstämme. Lähes yksi viidestä henkilöstä OECD- ja EU-maissa on joko syntynyt ulkomailla taikka syntynyt siinä maassa, mutta jompikumpi vanhemmista vähintään yksi on maahanmuuttaja. Kokonaismaahanmuuttaja väestö on kasvanut enemmän kuin 30 prosenttia vuodesta 2000. Ja on odotettu, että se kasvaa lähes kaikissa maissa jatkossakin. Kuitenkin eh, maahanmuuttajat eh, ovat lähes kaikilla tärkeimmillä integraation alueilla jälkijunassa, esimerkiksi työmarkkinoilla, koulutuksessa ja sosiaalisessa mukaanottamisessa. Minulla on täällä mukanani kollegani Stefano Scarpetta, joka on johtaja sosiaaliasioiden pääostossa OECDssä ja hän on vastuussa tästä julkaisusta. Ja sitten täällä on tämä varsinainen asiakirjan laatija, joka siis koordinoi ja kirjoitti tämän. he vastaavat eh, kysymyksiin, mikäli teillä niitä on. Jotkin asiat ovat yhtäläistä kaikissa maissa. Uusilla tulokkailla on eh, eh, vähemmän tuloja lähes joka paikassa, koska he tarvitsevat aikaa adaptoitua. Jopa Kanadassa, Uudessa-Seelandassa ja Australiassa, jossa maahanmuuttajat on hyvin menestyksekkäästi integroitu. Mutta työmarkkinat tulot ovat alle natiivien. Tämä on ihan eh, ymmärrettävää, mutta nyt tämä näkyy ihan kovina lukuinakin. Huonosti koulutetut maahanmuuttajat eh, ovat usein työttömiä verrattuna eh, natiivi vastaavalla tasolla koulutettuihin. Mutta näillä on vähemmän pätevyyttä, heillä on huonompilaatuisia työpaikkoja koulutetut maahanmuuttajat, joilla on loppututkintoja, varsinkin joilla on ulkomaisia pätevyyksiä, heillä on pienemmät äh, työllisyysluvut kuin äh, natiiveilla lähes kaikissa maissa. Ja ne, joilla on ulkomaiset pätevyydet, joilla on työpaikka, ovat todennäköisesti ylipäteviä työpaikkaansa. Eli heillä on työpaikka, jossa he ovat ylikoulutettuja he voisivat tehdä vaativampia töitä. EU:ssa on kaksi kertaa todennäköisempää olla ylipätevä, joten täällä ongelma on vielä suurempi. Ja lähes kaikissa tutkituissa maissa tämä on sama suuntaus. Mutta on myös suuria eroavaisuuksia maiden kesken liittyen esimerkiksi äh, siihen, kuinka paljon maahanmuuttajia otetaan vastaan. No mitä tämä merkitsee? No katsotaanpa vaikka koulutustasolla kategorioittain. Työ voi työ, perhe, humanitaarinen vai työperäinen maahanmuutto, sodan jaloista paineet. Nämä on kaikki mitattu eri tavalla eri kategorioissa. Kaikkein suurimmat haasteet on niissä maissa, joissa on paljon humanitaarisia maahanmuuttajia uusien maahantulijoiden joukossa. Erityisesti Skandinavian maat jossa, ta, jossa on huomattu, että tämä integrointipolitiikka voi tehdä suuren eron. Ehkä tämä ei ole hämmästyttävä ollenkaan. Me löydämme myös maahanmuuttajia, jotka ovat olleet kauan maassa, heillä on parempi tilanne. Ja näinhän voisi ajatella, että näin olisi ja tämä on nyt dokumentoitu. Ja edistystä yleensä tapahtuu paljon. Maassa maissa, joissa on eniten näitä juuri tulleita, siellä on suurimmat kuilut. Ranska, Alankomaat, Ruotsi, nämä ovat niitä maista, jossa maahanmuuttajilla menee paremmin. Taloudellinen tilanne isäntämaassa. No, onko tämä merkittävä? No tietenkin. Sillä on suurempi vaikutus maahanmuuttajiin kuin natiiveihin. Tämä johtuu osittain siitä, että monet maahanmuuttajien saamat työpaikat ovat syklisiä luonteeltaan ja tämä aiheuttaa valtavia integrointi- haasteita. Monet eh, huonosti koulutetut eh, maahanmuuttajat menettivät eh, työpaikkaansa kriisin aikana ja monet heistä ovat yhä vielä ja monet niistä, jotka vielä ovat työelämässä, heillä on hankalat työolot ja on suuri riski, että he, vaikka he tekevät työtä, he ovat köyhiä. Eli vaikka he tekevät töitä, olosuhteet ovat vaikeat ja myös palkka on huono. Eli sen vuoksi he ovat köyhiä, vaikkakin he ovat töissä. Ja usein heillä on myös heikommat asuinolosuhteet ja vähemmän tukia. Työmarkkina- ja sosiaaliintegraation puute vaikuttaa hyvin negatiivisesti, ei ainoastaan maahanmuuttajiin itsensä, vaan myös heidän lapsiinsa. Kaikkein huolestuttavimmat tulokset tässä raportissa ovat se, että maahanmuuttajien lapset ovat huonommassa asemassa kuin natiivien lapset. Tämä merkitsee sitä, että me tavallaan jatkamme samaa haavoittuvuutta, pidennämme tätä samaa sosiotaloudellista heikkoutta, joka vanhemmilla on. Ja tämä näkyy erityisesti sellaisissa Euroopan maissa, jossa Maahanmuuttajilla usein on ollut eh, huono pätevyys ja he ovat eh, sitten eh, siirtäneet edelleen seuraavalle sukupolvelle tämän. Maahanmuuttajien täytyisi pyrkiä murtamaan tämä sukupolvelta toiselle siirtyvä epäkohta, mutta he ovat usein heikosti kykeneväisiä hoitamaan tätä haastetta. 15 vuoden iässä kuten Itävallassa, Belgiassa, Danskassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa, koulutustulokset natiivilasten maassa syntyneiden maahanmuuttajalasten tulokset ovat jäljessä niitä lapsia, joilla on natiivivanhemmat. Ja ne ovat jäljessä yli vuoden. Eli olisi pitänyt olla vuosi kauemmin koulussa. Nämä ovat lapsia, jotka käyttävät äh, tai käyvät koko koulunsa äh, isäntämaassa. Eivät he ole juuri saapuneet Latinalaisesta Amerikasta, Aasian maista tai Afrikasta, ei vaan he ovat syntyneet ja viettäneet koko elämänsä tähän, tässä maassa ja he ovat vuoden jälkijunassa. Sen vuoksi, että nämä äh, vaikeudet ovat eh, siirtyneet heidän vanhemmiltaan lapsille. Henkilöt, eh, jotka ovat eh, muuttaneet vasta aikuisena, kohtaavat aina ongelmia johtuu siitä, että heidät on kasvatettu ja koulutettu ulkomailla. No se on nyt ihan ymmärrettävää, mutta tämä ei koske enää heidän lapsiaan. Sen vuoksi tämä on niin traagista ja surullista. Kysymys on isäntämaan integraatio- ja koulutusjärjestelmistä sekä koko yhteiskunnasta niin, että kaikille tarjottaisiin samanlaiset yhtäläiset mahdollisuudet. Ja jos tässä epäonnistutaan, tämä ei ole moraalisesti hyväksyttävää ja tämä on poliittisesti hyvin vaarallista. Ja se on myös este ja riski sosiaaliselle koheesiolle ja se merkitsee myös sitä, että taloudellisesti menetetään paljon mahdollisuuksia. Maahanmuuttajalapset Euroopassa, heillä on vain puolet niistä samoista mahdollisuuksista olla koulussa esimerkiksi 25 prosentin parhaan joukossa verrattuna sellaisiin lapsiin, jotka tulevat ehkäpä hieman heikommista taustoista, mutta jotka ovat paikallisia. Ja kouluissa tämä on hyvin vaikeaa. että Me puhumme maahanmuuttajalapsista Euroopassa. Yksi viidestä nuoresta, jolla on maahanmuuttajavanhemmat, eivät ole koulutuksessa, työssä tai opiskele verrattuna siihen, että natiivi vanhempien lapsista tämä on yksi seitsemästä. Nuoret, jotka ovat tulleet sen jälkeen, kun he ovat olleet jo 15, niin siinä luku on jo lähes yksi kolmesta. Ja näiden äh, integraation puutteiden vuoksi on syntynyt hyvin paljon syrjintää natiivi, natiivien, tai siis maassa syntyneiden maahanmuuttajien lasten joukossa. Ja heistä tuntuu, että heitä syrjitään. Nämä lapset, joilla on, on maahanmuuttajatausta, heitä syrjitään monessa maassa. Enemmän kuin yksi viidestä tuntee olevansa syrjitty. Tämä on luku, joka on itse asiassa korkeampi kuin alkuperäisten maahanmuuttajien joukossa. Lapset tuntevat olonsa syrjitymmäksi kuin heidän vanhempansa. Ja tämä on epäonnistuminen. Tämä, on myös se, tämä syrjinnän tunne on korkeampi myös korkeasti koulutettujen joukossa verrattuna huonommin koulutettujen joukossa. Tämä on jälleen paradoksi, mutta ihmiset sillä on odotukset, he tulevat tänne koulutuksensa kerran ja sitten he turhautuvat, kun he eivät kykenekään toimimaan samalla tavalla. Tämä on hälyttävä tulos. Tämä vaatii toimintaa. Päätöksentekijät ja politiikan laatijat, kuten te, teiltä vaaditaan toimintaa. Tämä on nyt viime hetki. Emme me tiedä, emme tienneet niin paljon tästä ilmiöstä. Ja nyt ensimmäistä kertaa me tiedämme tästä ilmiöstä. Tämä yhdessä Euroopan unionin kanssa, tämä on... Me aina puhumme maahanmuutosta ja integraatiosta, mutta me emme tiedä sitä mitään. Nyt me tiedämme sitä enemmän. Ja me tiedämme enemmän ja enemmän, mitä pidemmälle me menemme ja laadimme enemmän raportteja. Hyvät naiset ja herrat, yhä vielä aivan liian usein yksittäisen henkilön ja hänen vanhempiensa alkuperämaa vaikuttaa hyvin pitkälti heidän elinmahdollisuuksiin. Muistan, kun presidentti Obama hiljattain sanoi, teidän tulevaisuutenne ei voi riippua teidän kuntanne postinumerosta. Ja huolimatta siitä, että monissa maissa on päästy eteenpäin, niin paljon on tehtävää, varsinkin siinä, että maahanmuuttajille ja heidän lapsille annetaan mahdollisuus menestyä elämässä. Parantamalla heidän integraationsa se on välttämätöntä, jotta me saamme vauraamman ja hyvän tulevaisuuden kaikille. Hyvät ystävät, eivät nämä haasteet ole mahdottomia. Euroopan ja OECD-maissa on tehty edistysaskelia integraatiossa. Enemmistö maahanmuuttajista ja heidän lapsistaan ovat paremmin integroituneita työmarkkinoille ja yhteiskuntiin, mutta ei se merkitse sitä, että he olisivat hyvin integroituneita. Vielä on paljon työtä tehtävänä, Menestyksekäs integraatio merkitsee sitä, että käytetään parhaalla mahdollisella tavalla sitä potentiaalia, mitä maahanmuuttajilla on. Se, että heistä saadaan se paras irti ja sitten saadaan heidät eh, toimimaan omaksi edukseensa ja yhteiskuntiensa eduksi, joihin he ovat integroitumassa. Joten eh, jatketaan ponnisteluita, odotetaan ja katsotaan, kuinka maahanmuuttajat kykenevät integroitumaan. Koska sitähän tässä on kysymys, miten he asettuvat yhteiskuntaan. 2012 tehtiin ensimmäinen raportti siitä, tämä on nyt toinen, mutta meidän on jatkettava näiden laatimista yhdessä kaikkien kanssa ja kiitokset tästä mahdollisuudesta, jota pidin suurena äh, privilegiona, että sain tulla joukkona ja kertoa tästä ja saada teidät tästä kiinnostumaan, mutta myös huolestumaan ja tuodakseni teidät tämän asian puolelle niin, että voimme jatkaa ja että keskitytte siihen jatkuvasti, koska tämä on asia, joka ei koskaan katoa, mutta me voimme kuitenkin toimia paremmin. Kiitos. Mr. Ähm, Guria. Kiitoksia herra Guria. Sitten sisäasioiden pääosastosta Belinda Paikolkaa hyvää saatte puheenvuoron. Mission is delighted. Kiitoksia komissio on iloinen, että tämä raportti on tänään julkaistu OECDssä. On ilo ja kunnia, että OECDn pääsihteeri on pystynyt saapumaan äh, Brysselin esittelemään tämän raportin valiokunnalle. Me tiedämme, että maahanmuutto on todella kuuma kysymys poliittisesti tällä hetkellä. Tämä on nähty Euroopan neuvostossa, kuinka vaikeiksi neuvottelut muuttuvat joissakin kohdin mitä tulee maahanmuuttoagendaan, mutta olemme aina korostaneet, että ehdotukset uudelleensijoittamista ovat osa laajempaa pakettia ja osa tätä pakettia on myös meidän työmme, mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen, tietysti ne, jotka tarvitsevat humanitaarista suojelua, ne, jotka pakenevat vainoa, konflikteja, eivät halua vain olla saavalla puolella, he haluavat antaa oman panoksensa ja tarttua usein tilaisuuksiin ja olla toime- kaukana pelosta ja vainosta ja siksi kaikkien maahanmuuttajien kotouttaminen, riippumatta siitä, minkä takia tänne ovat tulleet, on välttämätöntä. Ja kotouttaminen tietysti myötä vaikuttaa siihen, että maahanmuuttopolitiikka onnistuu, mutta se on myös ratkaisevan tärkeä sosiaalisen taloudellisen kohesion kannalta mantereillamme. Me tiedämme, että päävastuu kotouttamista kuuluu jäsenvaltioille aivan erityisesti tärkeä rooli kuuluu kansalliselle ja paikalliselle ja alueelliselle kontekstille. Niiden pitää toteuttaa oikea kunnollista politiikkaa, mutta EU voi ja se antaakin kannustumia jäsenvaltioille miten, siinä, miten voidaan kotouttaa kolmansien maiden kansalaisia. Tähän kuuluu huomattava rahoituksellinen tuki muun muassa. Aikaisemman rahoituskauden aikana oli Euroopan kotouttamisrahasto ja uuden rahoittamiskaudella on tämä maahanmuutto kotouttamis rahasto. Odotamme noin 600 miljoonaa e- euroa maahanmuuttokysymykseen ja parlamentti korostaa, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys ja kun on keskustelu lainsäädännöstä, te korostitte juuri sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi käyttää ainakin 20 prosenttia kaikista turvapaikka maahanmuutto kotouttamisrahaston varoista maahanmuuttajia kotouttamisena, jos he eivät käyttäneet 20 prosenttia, heidän pitäisi pystyä selittämään tämä teille ja Euroopan kansalaisille, miksi niin ei ole. Tietysti meidän roolimme ei rajoitu vain siihen, että annamme rahaa olemme ryhtyneet ponnisteluihin viimeisen vuosikymmenen aikana varmistaaksemme sen, että meillä voi olla vahvempi rooli, kun parannamme koordinaatiota yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken kotouttamiskysymyksissä. Kymmenen vuotta sitten jäsenvaltiot hyväksyivät yhteisiä periaatteita kotouttamisesta ja viisi vuotta sitten Espanjan puheenjohtajakaudella jäsenvaltiot sopivat indikaattoreita, joilla mitataan kotouttamisen onnistumista. Päätös tehtiin Saragossassa jota näitä kutsutaan sanakossa indikaattoreiksi. Tämän päivän raportti käyttää juuri näitä indikaattoreita hyväkseen. Raportti on todella täynnä sisältöä, varmasti sitä teille paljon hyötyä politiikan tekijöinä. Siellä on erityinen luku, joka käsittelee EU-dataa tietoja kohta luku 14. Tarkoituksena on, ei ole luokitella maita, vaan auttaa maita harjoittamaan parempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Täällä on monia, monia mielenkiintoisia seikkoja. Herra Korja otti esille jo muutamia näistä. Ja tämä. Me haluaisin nyt korostaa vain joitakin EUn laajuisia tosiasioita. Ensinnäkin, kuten tiedämme, työllisyys on puolessa verrattuna alkuperäisen väestöön maahanmuuttajien kohdalla. Ja kun muistetaan se, että Eurooppa 2020 tavoite on 70 prosentin työllisyysprosentti, voimme nähdä, että jos voimme vaikuttaa kolmannen, kolmansien maiden kansallista työllisyyteen, niin silloin saavutetaan juuri tämä horisontti 2020 tavoite. Niin kuin olemme kuulleet koulutuksen saralta, kolmansien maiden kansalaiset, heistä 18 prosenttia on va- omaa varsin alhaisen koulutustason 18 prosenttia 25-34-vuotiaista. Tämä vastaa peruskoulun tasoa ja sitten vastaava luku on 4 prosenttia alkuperäisväestön kohdalla, mutta niin kuin olemme jo kuulleet, jotta saa hyvän koulutuksen, ei välttämättä tarkoita sitä, että koulutus saa palkkansa työmarkkinoilla. 2014 vain 64 prosenttia kolmansien maiden kansalaista, joilla ei tutkimus sai vastaavan työpaikan, joka vastasi koulutusta, ja kuitenkin 83 prosenttia paikallisväestöstä sai tämän mielenkiintoista. Kyllä, erilaisia tuloksia löytyy ihmisiltä, jotka ovat saaneet tutkintonsa EUn ulkopuolella ja ne, jotka ovat saaneet tutkimuksensa EUssa. Siis nyt puhutaan kolmas maiden kansasta. Tämä on varsin mielenkiintoista materiaalia, kun keskustelemme opiskelijoista ja tutkijoista. Tämä tietysti edustaa huomattavaa resurssihaaskausta sekä yksilölle itselleen, mutta myös EUn taloudelle. Ja edelleen kielteinen äh, työ, työvoimatilanne vaikuttaa sosiaalisesti kolmansien maiden kansalaisiin. 2013 lähes puolet kolmansien näistä oli vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti ja joutua köyhyyteen kaksi kertaa yhtä korkea summa kuin isäntämaan väestön kohdalla Tämä selitetään myös raportissa sitä, missä määrin kolmansien maiden kansalaiset ovat sitä mieltä, että he kärsivät syrjinnästä kaikissa jäsenvaltioissa, vaikkakin suuria eroja jäsenvaltioiden välillä on. Mutta tulokset ovat varsin rikkaita, vivahdekkaita, mutta myös ne antavat toivoa. Esimerkiksi kotouttamishaasteet eivät lisää maahanmuuttajien määrää väestössä jos ajatellaan suurta määrää maahanmuuttajia, niin siellä yleensä on paremmat kotouttamistulokset. Todennäköisesti me tämän tiedämme, tiedämmekin, mutta on hyvä saada näistä kunnollisia tietoja myös. Me voimme myös oppia tästä raportista. Kotouttaminen on pitkän aikavälin toimintaa, mutta se saa aikaan tuloksia. Kuilut ja haitat, jotka olen maininnut, yksi mainitaan yksityiskohtaisessa raportissa, ne ovat paljon ilmeisempiä hiljattain tänne tullessa kuin niiden kohdalla, jotka ovat eläneet täällä kymmenen vuotta tai enemmän. Heidän saavuttamansa tulokset ovat varsin lähempänä läntistä väestöä. Ja erityisen tärkeä Euroopan parlamentin kannalta on, että suurin osa maahanmuuttajista tulee aktiivisiksi kansalaisiksi. 2013 lähes kaksi kolmasosaa niistä, jotka olivat syntyneet EUn ulkopuolella, olivat saaneet isäntämaan kansallisuuden kymmenen vuoden asumisen jälkeen ja 70 prosenttia heistä äänesti viimeisimmissä kansallisissa vaaleissa 70 prosenttia, joka monissa maissa on todellakin yli sen, mitä ihmiset äänestävät, jos ei äänestänyt pakollista. Tässä laaja tutkimustuloksia, te voitte nä- tutustua näihin tuloksiin ma- maakohtaisesti. Niin kuin komissio on jo sanonut, maahanmuuttokysymysten yhteydessä me haluamme edelleenkin jatkaa työtä kotouttamisen parissa. Haluamme ottaa mukaan Euroopan parlamentin keskusteluihimme. Olen erittäin iloinen nyt siitä, että meillä on yhteinen vahva faktuaalinen pohja, jonka pohjalta voimme jatkaa keskustelua. Suosittelen tämän rap- tätä raporttia kaikille ja kiitän vielä OECD erittäin hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut kotouttamisesta, mutta myös laillisesta maahanmuutosta hiljattain tai me keskustelimme niistä asioista, joista puhutaan EU-sakin. Ja puhumme siis näistä samoista kysymyksistä myös OECDn kanssa ja kiitän teitä näiden, näissä asioissa tekemästänne työstä. Kiitoksia tästä esityksestä. Meillä on hyvin rajallisesti aikaa, mutta kolme nimeä on tällä puhujalistalla, joten aloitamme Anna Gomesista. Thank you. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia tästä raportista. On todella kehtovaa tutustua näihin tietoihin, joita se tarjoaa. Voin vain toivoa, että, että sen myös Euroopan, Euroopan neuvoston jäsenten päähän. Tätä todella siellä tarvitaan. Muistetaan viimeisestä keskustelusta Euroopan neuvostosta. Se oli aivan järkyttävää eikä se koskenut Kreikkaa, vaan maahanmuuttoa ja komission ehdotuksia maahanmuuton osalta. Nämä naiset ja herrat tarvitsevat, että joku, joku työntää tämän kirjan heidän kurkustaan alas ja, ja heidän on se siellä sitten sulateltava. Haluaisinkin kysyä teiltä, voisitteko toimia niin, että, että siellä ymmärretään, että ainoa tapa lopettaa nämä tragediat, erityisesti Välimerellä, mutta ei ainoastaan siellä, muillakin, muuallakin maarajoillakin, ainoa tapa lopu, lopettaa ihmisten kuljettaminen tänne, salakuljettaminen, on se, että tarjotaan laillisia väyliä maahanmuutolle. Haluaisin tuoda esille sen, että monet näistä vastahakoisista reaktioista hallituksista me tietenkin liittyvät siihen ilmapiiriin, joka monessa yhteiskunnassa me vallitsee yhteiskunnassa ollaan nyt hyvin peloissaan maahanmuuttajien suhteen. Aivan kuten tämä kirja osoittaa, me tarvitsemme maahanmuuttajia kaiken näköisistä syistä, lähinnä talouden tehokkuuden takia. Maahanmuuttajat ovat olleet ja ovat edelleen erittäin tärkeitä Euroopan yhteiskunnallisessa kudoksessa ja, ja edistyksemme kannalta ja he ovat myös täällä tasaamassa äh, hyvinvointi tilo, tilastojamme ja til, tilejämme. Tämä oli hyvin selvä omassa maassani vuoteen 2008 asti. Vuonna 2008 sitten, niin minähän olen Portugalista, maahanmuuttajien määrä vuonna 2008 jälkeen romahti kymmenen kertaa vähemmän maahanmuuttajia siitä eteenpäin. Ja tällöin maastamuuttajien määrä sitten lisääntyi johtuen näistä järjettömistä sokeista leikkaus Harjoituksista, joita Troikka johti, jossa tietenkin Euroopan hallituksetkin ovat mukana. Mitäs nyt sitten jää käteen? Toivon, että niin haluaisin esittää seuraavan kysymyksen pääsihteeri Gurrialle ja komissiolle. Voisitteko ensi, ensi kerralla tehdä raportin, jossa tutkitaan säästöpolitiikan vaikutuksia maastamuuttoon ja aivovuotoon e- Etelä-Euroopan maissa? koska itse asiassa ihmiset, jotka lähtevät maasta, olevat, ovat yleensä ammattitaitoisia nuoria, joita ehdottomasti tarvitsisimme omaa kehitystämme varten. Portugalin tapaisessa maassa on palattava 50 vuotta takaisinpäin, jotta löydetään tämän tapaista tasoa maahan, maastamuutossa. 300, yli 300 000 portugalilaista on, on lähtenyt. Sitten toinen kysymys. Panin merkille, mitä pääsihteeri sanoi tästä tärkeästä löydöstä, tästä vaikutelmasta, että on, ollaan suljettu pois ryhmästä. Maahanmuuttajien lapsilla on tällainen tuntemus yhdestä viiteen prosenttiin. Tässä on kyseessä suuri määrä ihmisiä. Monet jäsenet eivät varmaankaan myös ymmärrä sitä, että että kun harjoitetaan tällaista politiikkaa, jolla itse asiassa vahvistetaan sosiaalista syrjäytymistä, erityisesti leikkauspolitiikalla Etelä-Euroopan maissa on päästy tähän, mutta ei ainoastaan siellä. Tällä tavalla itse asiassa tuotamme vierastaistelijoita. Um, I have to ask you to... Nyt minun on pyydettävä, että rajoitatte puheaikana kahteen minuutin, koska meillä loppuu aika kesken. Anteeksi vain tästä. Seuraava puhuja. Birgit Sippel, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin haluan todellakin kiittää kaikista näistä raporteista ja tiedoista, koska suurin osa siitä, mitä me nyt kuulimme, eihän se ole uutta. Mutta välillä meiltä puuttuu kuitenkin faktat, joilla voimme todistaa ja osoittaa, mikä tilanne on. Ja on surullista kertoa, että meidän jäsenvaltioissamme tilanne, jos sinun vanhempasi ovat köyhiä, silloin sinäkin olet köyhä. Jos vanhemmat ovat huonosti koulutettuja, niin sinäkin olet. Eli me tavallaan jatkamme tätä köyhyyttä. Tämä on todella surullista jäsenvaltioissamme. Ja on surullinen fakta myös, että jäsenvaltiot eivät tosissaan tee työtä tämän parissa. Mutta maahanmuuttajien lasten tilanne on vielä pahempi. Ja olen samaa mieltä, että tämä ei ole hyväksyttävää inhimillisesti – taloudellisesti. Ja uskon, että kun me puhumme maahanmuuttajien lapsista, tämä tilanne eh, siitä, että syrjintä jatkuu monilla eri aloilla, vaikuttaa myös siihen, mistä me tänä päivänä puhumme, eli radikalisoitumiseen – koska maahanmuuttajien lapset tuntevat olevansa enemmän syrjittyjä kuin heidän vanhempansa, koska vanhemmat tiesivät että olevansa muukalaisia siinä maassa ja heidän oli aloitettava integraatioprosessi, mutta lapset ovat syntyneet täällä ja pitävät itseään osana tätä maata. Minä olen tämän maan kansalainen. Ja sitten he kokevat uudelleen ja uudelleen, että tämä ei oikeastaan ole totta. Joten meillä on hyvin vahvat syyt työskennellä tämän asian parissa. Olen tyytyväinen sitä, että saan kaiken tämän informaation ja faktan ja, ja toivon, että tällä on vaikutus sekä maahanmuuttajille, mutta meidän täytyy myös työskennellä omien lastemme parissa ja kansalaisten parissa. Mutta mitä tulee maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajien lapsiin, tilanne on pahempi. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Seuraava puhuja. Euh, très rapidement, mais quand même. Kiitoksia. Ihan lyhyesti haluan myös kiittää teitä tästä tutkimuksesta. Se todellakin heijastelee kuulemisia, joita pidimme viime viikolla, missä herra Martin ja Vicenti eh, esitti, ottivat mukaan lailliseen maahanmuuttoon liittyvän lisäarvon taloudellisesti, joten maissa, joissa kotouttaminen hoidetaan kunnolla maahan, muuttajien kohdalla. Se hyödyttää kaikkia. Tämä näkyy selvästi myös tutkimuksestamme ja se todettiin myös selväksi viime viikolla. Ja jälleen kerran aina hämmästyttää nämä kaksi versiota maahanmuutosta. Versio, jossa korostetaan kuinka paljon rajavalvonta maksaa tai sitten se lähestymistapa, jossa ensin keskitytään kokotouttamiseen ja arvotetaan tätä taloudellista maahanmuuttoa. Ja toivon, niin kuin Anna ja Virkit ennen minua sanoivat, että tämä raportti todellakin luetaan ja se vaikuttaa. Se on ihan erilainen lähestymistapa. Taloudellisesti se on oikeudenmukainen ja on oikea tieto koskien kaikkia Euroopan kansalaisia, ovat ne sitten tänne juuri tulleita tai täällä kauempana kauemman asuneita. Thank you. The next uh, speaker is Mario Lauriste. Kiitoksia sitten Mario Lauristeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin todella kiittää OECD tästä työstä olen käsitellyt äh, kotouttamisen tutkimusta vuodesta 1997 ja koko tämän alan tutkimus on todella odottanut äh, hartaasti tämän tyyppistä isoa kuvaa tilanteesta. Se, mitä tässä vielä jäin kaipaamaan, no ehkä jonkinlainen yleiskatsaus maahan, mm, kotouttamispolitiikan eri maissa – on paljon eroja jäsenvaltioiden välillä ja jos katsotaan millaista politiikkaa niissä harjoitetaan, niin erot voivat selittyä. OECD on tehnyt paljon vertailevaa poliittista analyysiä. Tämä voisi olla seuraava askel, että katsottaisiin vähän näitä taustoja, minkälaisia erilaisia kotouttamisen strategioita eri maissa on tai millaista puutetta on. Ja on myös tärkeää ymmärtää, mikä on tämä todellinen tilanne. Täällä on hyviä tilastoja, taulukoita kahdesta ulottuvuudesta esimerkiksi, mutta niin kuin aivan kuin ihmisen kehityksen indeksikin, ehkä mekin voisimme saada tällaisen kotouttamisindeksin samaan tyyliin. Minä tulen virrausta, minä olen, me olemme kehittäneet oman kotouttamisindeksin. Siinä on kansalaisuus, kieli, työmarkkinat ja muut. Voisi olla muitakin näitä tekijöitä mukana. Jos meillä olisi standardisoitu indeksi, ja sitten verrattaisiin politiikallinen, niin siitä olisi paljon käytännön hyötyä neuvosto, neuvostolle ja kaikille. Se olisi merkittävä väline, jolla voitaisiin torjua kaiken tyyppisiä stereotypioita ja ennakkoluuloja myös neuvostossa. Tarvittaisiin todella vertailevaa tietoa. Kiitos. The last speaker is Madame Kashetukinge, please. Kiitoksia sitten Kashetukinge. Eh, grazie. Anch'io ringrazio. Kiitoksia Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tai teitä tästä esityksestä. Olin kotouttamisministeri aikaisemmin ja minu, minä olisin mielelläni käyttänyt tällaista, tällaista asiakirjaa omassa työssäni. Olen oikein iloinen, kun näen, että tänä päivänä olette tällaisen laatineet enemmän kuin koskaan äh, tämä kertomus äh, saa meidät ymmärtämään, että meidän on päästävä eroon tällaista hätätilan reagoimisesta. Meidän on ymmärrettävä, että maahanmuutto ilmiö on rakenteellinen, tiedot todistavat sen. Meidän on pakko antaa konkreettisia vastauksia. On siis tarpeen ja kehittää yhteinen näkemys myös kotouttamisen politiikasta ja tästä olisi tehtävä selkeitä sitoumuksia ja hankkeita. Tämän kirjan pitäisi toimia pohjana, jonka avulla pyrittäisiin keräämään kaikki erilaiset hyvät käytännöt kansallisyhteiskunnasta, instituutioista. Mielestäni näitä ei ole riittävästi vielä hyödynnetty. Näiden tietojen pohjalta voitaisiin myös pyrkiä siihen, että yhdistettäisiin kaikki nämä eri projektit ja saataisiin aikaan organinen kehys ja näin saataisiin enemmän tolkkua tilanteeseen kotouttamispolitiikan pitää olla yhdennettyä EUn sisällä. Tämä on aloite, jonka kautta saamme mahdollisuuden pohtia sitä, että pitkän ajan kotouttamispolitiikka, jota toteutetaan tällaisten tietojen pohjalta, niin kuin te olette esittäneet, joka on laaja, orgaaninen käsittelytapa, joka lähtisi alueista käsin, joka sitten pohjautuisi jäsenvaltioiden kansalliseen politiikkaan, ulottuisi sitten sieltä eurooppalaiseen ja kansainväliseen kehykseen asti. Tämä pitäisi olla tarkoitus. Haluaisinkin kiittää aikaisemmin puhu, puhuneita. Jäsenvaltioiden on todella hyödynnettävä tätä ja otettava käyttöön sellaista kotouttamispolitiikkaa, joka johtaa siihen, että, että, yhteis, että eri yhteisöt pystyvät paremmin elämään yhdessä heidän alueellaan. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia sitten herran Guria. Voitte vastata näihin huomioihin ja kysymyksiin. First, thank you, uh, Belinda, for your comments uh, and for the Kiitokset kommenteista ja yhteistyöstä ja tämä osoitti mikrofoniani poikki. Uh, ja tämä on geometrista progressiivista. Me tuot, teemme hyvää työtä yhdessä ja saamme aikaan hyviä tuloksia yhdessä. Joten kiitokset siitä. Anna Gomes sanoi, että meidän pitäisi iskeä tämä neuvoston jäsenten päähän. No, minä käytän hieman sofistikoitujempia metodeja. Me annamme heille omat kopiot näistä. Ja henkilökunta saa myös näitä ja ja USB-tikuilla niin, ettei liikaa kaadella puita. Eli tämä jaetaan myös OECDn kaikille johtajille ja ministereille ja, ja politiikan laatioille, pääjohtajille, jotka esittelivät johtajille politiikan suuntaukset ja niin edelleen. Ongelma on se, että jokainen tässä hieman äh, hämillään ja tavallaan yllätettyä ottaen huomioon tämä koko ja valta ja, ja, ja, ja määrä näissä luvuissa. Joten en ole hämmästynyt, että neuvoston kokous päätyi öö, tämmöisiin tunnelmiin. Tässä on kysymys enemmän kuin se, että kysytään, että onko teillä hyvä ma- maahanmuuttopolitiikka vai huono maahanmuuttopolitiikka. Tässä on kysymys toimielimistä, instituutioista, valmiudesta. Kun Libya hajoaa paloihin, Syyria hajoaa paloiksi, kun on miljoonia ihmisiä, jotka ylittävät rajat. Tämä ei ole työperäistä maahanmuuttoa. Eivätkä nämä ole ihmiset, jotka vain asettuvat hissukseen ja miettivät, minne mennä kouluun. Nämä ihmiset pelkäävät elämänsä puolesta päivittäin. Hieman eri tyyppinen ilmiö, mutta kyllä haluaisin sanoa näihin dramaattisiin viime kuukausiin asti meidän tilimme ovat, osoittavat hyvin selkeästi sen, että tällä on netto verotuksellinen vaikutus. Tämä ei maksa veronmaksajille. Me olemme dokumentoineet tämän ja Cecilia Malmströmin ja Laslo Andrin kanssa pari vuotta sitten me osoitimme jo ensimmäiset luvut ja osoitimme, että verotuksellisesti tämä on netto, positiivista. Ja jos on paljon työttömyyttä ja sitten kaikki nämä massiiviset maahanmuuttovirrat, tämä kaikki vaikuttaa taloudellisesti. Se välillä saattaa olla neutraalia tai pikkaisen negatiivista, mutta tämä on taloudellisesti positiivista. Ja monissa julkistaloudelle positiivista. Ja se, mitä tässä vaihtoehtona on se, että suljetaan se yhteiskunta. Eli hyvin hoidettu maahanmuuttopolitiikka voi tehdä yhtys, yhteiskunnista elävämpiä, tehokkaampia. Mutta kysymys on integraation laadusta. Kollegani täällä yrittää nyt kertoa minulle, että minun pitäisi toimia tässä hieman nopeammin. Yksi viidestä on paljon, kyllä, ja yksi kolmesta, kun on tullut yli 15 vuoteena, on vielä enemmän. Mutta nämä ovat hyvin haastavia lukuja. Eikä tässä ole kysymys vain säästöpolitiikasta. En minä usko. Se, mitä tässä nyt tapahtuu, on, että säästötoimet vaikeuttavat tätä koska se on leikannut budjetteja, mutta ehkäpä meidän pitäisi myös käyttää meidän budjettiamme paremmin, allokoida ne varat paremmin. Ja edustaja Sipel, totta, faktoja, faktoja, faktoja. Me olemme puhuneet tästä intuitiivisesti, me olemme keskustelleet parhain tarkoituksin, mutta faktat auttavat. Se, että on fokusoitu ja se, että välttää tällaisia mielit mielipidekeskusteluita tai ideologisesti kuormitettuja keskusteluita, koska ilmastonmuutoksestakin on ihmisiä, jotka väittävät, että sitä ei ole edes olemassa. Eli tiede todistaa, mitä tapahtuu. Näkee sen joka päivään, sen voi mitata. Me uskomme näissä asioissa tietävämme, mutta nyt me tiedämme enemmän ja tarkemmin niin, että voimme käydä järjestäytyneempiä ja tehokkaampia keskusteluita. Anna Gomes sanoi, että tämä on valtioista kiinni, kyllä, mutta e- elimet kuten tämä ovat ne, jotka lähettävät viestin kotiin ja sanovat, että on mahdollista, tämä on mahdollista ja rohkaisevat heitä toimiin ja antaa heille sitten niin kutsuttua poliittista suojelua niin, että he voivat käydä toimiin. Edustaja Dalon Bonfua tai jotain sinne päin, oliko se näin? Push la, la question c'est contrôle. Niin tässähän todella on kysymys siitä, että pitäisi valvoa. Olisi investointeja, olisi investoitava rajoille eikä investoida kotouttamiseen. Tämä ensimmäinen on aika hyödytöntä, koska kyllä maahanmuuttajat joka tapauksessa tulevat löytämään sitten omat tiensä. Minä itse olen meksikolainen. Eli puhun. Teille kyllä tietäen tasan tarkkaan, mistä maahanmuutossa on kysymys. Omassa maassani sadat tuhannet yrittivät päästä Yhdysvaltoihin ja lähtivätkin sinne. Yhdysvalloissa on enemmän hispaneja kuin, kuin Afrikan, afroamerikkalaisia. 12 prosenttia on näitä hispanoja. Yhdysvalloissa ja 70 prosenttia niistä meksikolaisia, joten 25 miljoonaa meksikolaista elää Yhdysvalloissa, joten kyllä ymmärrän erittäin hyvän tämän kysymyksen, mutta ongelma on se, että kuuntelette Donald Trumpia viime päivinä ja hän puhuu maahanmuutosta, niin siitä tulee sellainen vaikutelma, että, että nyt maa on vallattu. Ja hänellä on myös sellainen vaikutelma, että menetämme sen, mitä meillä on. Ei, ei ole kysymys siitä, että pelättäisiin jakaa. Äh, halutaan kuitenkin, pelätään sitä, että, että tämä yksi kakku pitää jakaa yhä useamman, useamman väl kesken, niin halutaan varmistaa, että itse saa kuitenkin oman osuuden. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan kysymys on siitä, miten nämä maahanmuuttajat kotoutetaan, jotta saadaan taloudesta suurempi, merkittävämpi? Se on se suuri, merkittävä kysymys. Siksi nämä taidot ovat hirvittävän tärkeitä. Olisi koko ajan vaan kehitettävää omaa osaamista, eikä tässä ole kysymys ainoastaan koulutus. Koulutusta, ammattikoulutusta, työperäistä koulutusta, jatkokoulutusta. Jokaisesta yrityksestä pitää tulla koulu tai jopa yliopisto. Tämä edellyttää koordinointia instituutioiden, AY-järjestöjen, työntekijöiden ja yritysten ja tietenkin hallituksen välillä. Minulle sanotaan, että, että aika on loppu. Edustaja Lauris, Teen esititte kysymyksiä, jotka koskevat näitä kotouttamispoliitikkoja. Olen yhtä mieltä siitä. Sitten tämä moniulottuvuuksinen juttu aivan niin, se on tarpeen. Sitten integraatioindeksi. Me emme pyri mihinkään rankinglistojen laatimiseen. Sitten äh, Rovan Kienge. Olen aivan yhtä mieltä kanssanne tästä Kyllä jäsenvaltioiden on ensin ti- tiedettävä, tämän jälkeen on keskusteltava, mutta loppujen lopuksi päätöksetkin olisi tehtävä. Ja meidän, meidän kaikkien täällä on otettava, on osallistuttava tähän kysymykseen, eh, tähän keskusteluun. Ja johtajat lopulta tekevät päätökset. Me olemme nyt vasta alkumetreillä. Voi olla, että keskustelut ovat vähän liiankin Äh, ajanaisia, mutta uskon, että näiden pohjatietojen avulla voimme kyllä tehdä parempaa työtä. Kiitoksia. Thank you very much. I am really sorry then. Kiitoksia, olen oikein pahoillani siitä, että joudun keskeyttämään tämän erittäin kiinnostavan keskustelun. Olemme aivan kerta kaikkiaan nyt äh, aikataulusta jäljessä ja meillä on monta asiaa vielä tänä iltapäivänä, joten haluaisin kiittää teitä molempia siitä, että tulitte tänne kokoukseemme. Kiitoksia tästä raportista. Ja kiitokset tulosta. Our next point is the... Seuraava kohtamme koskee Euroopan tietosuojan valtuutetun kertomusta. Vuosikertomus 2014. Minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Euroopan tietosuojan valtuutettu Giovanni Buttarelli. Hän tulee esittelemään Euroopan tuo, tietosuojavaltuutetun eli EDPSn vuosikertomuksen. Kyseessä on tällainen siirtymäkausi. Uusi valtuutettuhan nimitettiin viime joulukuussa. Haluaisin kiittää Buttarellia siitä, että olette valmiina tulemaan tänne Libe-valiokuntaan ja työstä, jonka olette jo tehneet tähän mennessä jäsentämme kanssa. Nyt haluaisin antaa teille puheenvuoron ja tämän jälkeen aloitamme keskustelun. Olkaa hyvä. Dear Chair, Honorable uh, members of... Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenvaliokunnan jäsenet, tänään on siirtymävaiheen loppu, mitä tulee meidän toimielimeemme. Olen todella iloinen ollessani tänään jälleen parissanne. Tällä kertaa esittelemässä tietosuojavaltuutetun 2014 vuosikertomuksen. Tänään olemme siirtymässä kohti aktiivisempaa toimintaa teidän kanssanne ja käsittelemme tiettyjä isoja haasteita, jotka liittyvät digitaaliseen Eurooppaan. Kun minut nimitettiin työhön, niin te haastoitte minut ja apulaistietosuojavaltuutetun Vievi Orovskin toimimaan aktiivisesti globaalilla tavalla, jotta esitettäisiin suosituksia ja ratka- käytännön ratkaisuja minä ja Viroski, meillä on nyt käytännön kokemusta kansallisesta ja Euroopan tasosta riippumattomina valvontaviranomaisina. Me haluaisimme kehottaa teitä käyttämään hyväksi tätä asiantuntevuutta, jotta löydetään toimivia ratkaisuja. Haluaisin vakuuttaa teille, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä tietosuoja-asioista ja me rakennamme vahvoja siltoja myös merentakaisien kumppaneidemme kanssa. Olen valmis avustamaan teitä myös arkaluontoisemmissa kysymyksissä, kuten PNR-kysymyksissä. Tästä olette antaneet alkaneet neuvot- keskustella tänä vuonna. Satoja tarkistuksia on tehty ja minä ymmärrän, kuinka suuri tehtävä esittelijällä herra Kirkhopilla on, että löydetään konsensusratkaisu, mutta meidän päähuolenamme edelleenkin on tietosuojavaltuutetun virastossa, koska kerran viimeksi pyysitte meitä keskustelemaan tästä tammikuussa. Nimittäin todist todisteet, joiden pohjalta voidaan osoittaa, että tarvitaan demokraattista valvontaa. Näin voidaan täysin perustella PNR-tietojen kerääminen EU-tasolla, mutta te olette lainsäätäjiä, te ymmärrätte, että politiikka joskus on mahdollisen taidetta. Minun tehtäväni on antaa teille objektiivisia neuvoja, miten Tämä joskus vakavastikin vaikuttaa eri, politi- eri poliitikot vaikuttavat ihmisten oikeuksiin. Olen juuri kertonut tänään lehdistötilaisuudessa, että tietosuojaa EU:ssa on tällainen myönteinen tarina. 2014 vuosi ehkä muistetaan tulevaisuudessa jonkinlaisena vedenjakajana tietosuojakysymyksissä ja yksityisyysasioissa. Nämä asiat todellakin ratkaisevalla tavalla siirtyivät teoriasta todellisuuteen. Meidän toimielämässämme 2014 vuosi oli epävarma siirtymävuosi johtuen laajennetusta mandaatista. Kuitenkin, kuten nyt voitte nähdä tästä kertomuksesta, joka on vältetty sihteeristöllenne, ja se on nyt kahdella kielellä saatavana täällä salissa, meidän tehokkuusstandardimme säilyi viime vuonna samana. Tuomioistuin 2014 vuonna jälleen teki tärkeän päätöksen laillisista rajoista, mitä tulee valvontaan ja tiedon säilyttämiseen ja miten näitä voidaan käyttää kaupallisessa mielessä. Puhun vaikka vain Espanjana Googlen tapauksesta ja oikeudesta tulla unohdetuksi. Euroopan parlamentti antoi valtavasti tukea tarkistetulle tekstimuodolle, joka koski asetusta yleistä tietosuojasta, ja minun toimielimeni oli tyytyväinen voidessaan avustamaan esittelijöitä ja varjoesittelijöitä prosessin aikana. Mutta jos analysoimme sitä, mitä viime vuonna teimme, voimme myös todeta, että EUn poliitikot tajusivat, että sen jälkeen kun on paljastunut näitä massavakoilutapauksia, niin edelleenkin meidän täytyy selventää sääntöjä, mitä tulee tietovirtoihin EUn ja sen globaalien kumppaneiden välillä. Tämän takia viime vuoden kesäkuussa annoimme lausunnon strategisista suuntaviivoista oikeus- ja sisäasian saralla. Tässä lausunnossa kehotamme erityisesti, että neuvosto oppisi menneisyyden läksyistä ja soveltaisi tuomioistuimen päätöstä. Me haluamme tarjosimme mahdollisuutta kehittää suuntaviivoja siitä, miten tietosuoja periaatteet voidaan paremmin ottaa mukaan eri politiikan aloihin ja nyt komission kanssa kehotamme komissiota komissiota juuri näin toimimaan. Kuten tiedätte, neljä kuukautta sitten julkaisimme strategian jatkuvuudelle ja muutokselle. Se on vahva suunnitelma, joka tukeutuu henkilökohtaiseen kokemukseen, jota minulla ja apulaistietosuojavaltuutetulla on. Me olemme tehneet läheistä yhteistyötä myös kumppaneidemme kanssa kahden keskeisesti kansallisella tasolla artiklan 29 työryhmässä on myös oltu yhteistyössä. Meidän perustyö rupeamme liittyy siihen, että tarkistamme, miten EUn toimielimet käsittelevät henkilökohtaisia tietoja. On kyse sitten kansalaisista, henkilökunnista vai, tai urakoisista. 2014 julkaisimme 44 lausuntoa, jossa syvällisesti tarkastelimme tietojen käsittelyoperaatioita. Me käsittelimme 100 yli sata valitusta, jotkut käsittelevät varsin vakaviakin kysymyksiä ja me teimme kahdeksan paikan päällä tapahtuvaa vierailua ja tarkastusta mukaan lukien vierailumme myös kolmessa toimielimessä. Me olemme keskittyneet tietoisuuden lisäämiseen, jotta kehitettäisiin tietosuojakulttuuria EU-toimielimissä. Teemme työtä henkilökunnan kanssa, joka toimii täällä tehtävissä ja annamme ohjeistusta tiedon siirtokysymyksistä ja, ja myös eturitisistä kysymyksistä. Me, olemme, me perustimme myös äh, tietos, tietotekniikan laboratorio, joka auttaa uus, uuden teknologian avulla, mutta myös auttaa siinä, miten suojellaan, varmistetaan, että EU-toiminnat ja nettisivut ovat lainmukaisia. Näin pystymme aktiivisemmin toimimaan ja antamaan neuvoja. Ja sen lisäksi, että on noin 14 lausuntoa ja 46 virallista kommenttia tärkeistä toimenpiteistä, me julkaisimme myös joitakin alustavia asiakirjoja, niin erityisesti yksi koski kilpailu, kuluttaja- ja tietosuojalakien yhteisvaikutusta digitaalitalouden taloudessa. Me julkaisemme poliittisia välineitä politiikan tekijöille. Me aktiivisesti annoimme panoksemme artiklan 29, 29 työ, artiklan mukaisessa työryhmässä esimerkiksi legitiimi intressikysymys oli tällainen yksi peruste, jotta voidaan käyttää henkilökohtaisen tietoa sitten valvonnasta ja mm, lennokkeista. IPEN on uusi yhteistyömuoto kansallisen tietosuojavaltuutettujen kanssa. Tässä on mukana teollisuuden edustajia, kansallisyhteiskunnan edustajia, kansalaisia. Pyritään ottamaan mukaan yksityisyyskysymyksiä ja tietosuojakysymyksiä. Haluamme rohkaista myös insinöörejä rakentamaan sisään internetstandardeihin tällaisia tietosuojamekanismeja. Nyt haluaisin tarkastella tulevaisuutta hetken. Tietosuoja asioissa on vieläkin suuria odotuksia siitä, mitä Eurooppa tulee tekemään tulevina kuukausina. Eilen oli 109 maata, joissa on yksityisyyslait olemassa. Ensimmäistä kertaa Euroopan maat ovat vähemmistössä. Meillä on nyt hieno tilaisuus olla johtoasemassa tämän politiikan kehittämisessä. Japanista, Brasilian, Intiasta, Afrikan unionin uusia lakeja laaditaan ja he kääntyvät meidän puolemme. Henkilökohtaisesti minun on otettu yhteyttä monista eri maista, Singaporesta, Bermudasta, Marokosta, jotta voitaisiin epävirallisesti keskustella heidän suunnitelmistaan. He tarkastelevat, minkälaisia päätöksiä täällä tehdään. He haluaisivat ottaa selvää, miten tämä toimii. Nyt kun on trilogi tietosuojelusta meneillään, se on mielestäni oikea tapa toimia, mutta haluan kuitenkin varmistaa, että me kaikki ymmärrämme, miten tämä uusi laki vaikuttaa. Ei ole mitään tilaa virheille. Tämä on uudistus, joka koskee seuraavaa sukupolvea kansalaisia. Niin sanotut Z-sukupolvesta on kysymys. Nämä ovat tällä hetkellä teini-ikäisiä lapsia, jotka ovat viimeisen 15 vuoden aikana syntyneitä he ovat aina tunteneet vain internet-aikakauden ja kosketusruudut. Ja he eivät vain käytä teknologiaa, vaan he ohjelmoivat myös itse, joten meidän pitää saada tämä reformi onnistumaan. Se tulee kestämään ainakin 20 vuotta, joka on oikeastaan enemmän kuin vuosisata nykypäivän maailmassa. Sitten tarvitaan sellaisia uudistuksia, jotka saavat yksilön ja hänen ihmisarvonsa kaiken keskukseen. Myöhemmin tulemme osoittamaan, että olemme sitoutuneita siihen, että haluamme auttaa teitä, annamme neuvoja, laadimme tällaisen työasiakirjan, joka julkaistaan appsin muodossa. Voitte ladata sen omin älypuhelimme tai tabletteihin. Se on käyttäjäystävällinen väline. Se auttaa neuvottelijoita, mutta kaikkia muitakin, joita kiinnostaa tämä uudistus se ei ole mikään vaihtoehtoinen konfliktuaalinen teksti, vaan tässä käytetään asiantuntevuutta hyväksi, jotta tätä kautta voitte tehdä oikeita päätöksiä. Artikla artiklalta me vertaamme eri versioita tietosuoja äh, asetusluonnoksessa eri toimielinten tekstejä ja neuvomme aina, kun neuvomme siinä, miten saavutetaan parhaat tulokset. Haluaisimme säilyttää myös turvalausekkeita. Emme halua vesittää tämänhetkisiä takeita, mistä haluamme, että niistä tulee tehokkaampia käytännössä. Ja seuraavan, seuraavan 23 vuoden aikana me haluaisimme joustavan järjestelmän, joka on suuntautunut tulevaisuuteen, joka sopii myös pk-yritysten tarpeisiin ja se on teknologisesti neutraali järjestelmä. Haluaisimme välttää byrokrati- byrokratiaa erityisesti mitä tulee uusiin eh, yhteistyömuotoihin riippumattomien tietosuojaviranomaisten välillä. Haluamme tällaisen yhden pisteen tieto, yh, tietokanavan ja haluamme varmistaa ja käyttää myös läheisyysmekanismia. Yksinkertaiset, la, yksinkertaiset lait ovat myös tehokkaampia. Tarkastelemme myös uusia teknologisia mahdollisuuksia eh, tietoyhteiskunnassamme, joten tiedon keruu massiivisesti on todellisuutta. Tieto, käytetään tätä big dataa analyyttisesti seurataan internettoimintaa, mukana on sosiaalinen media. Meille on luvattu valtavia hyötyjä tästä, mitä tulee liikenteeseen, energiaan, energiatehokkuuteen, terveydenhuoltoon, mutta se myös on rasitteena tietosuojalle, yksityisyyden suojalle, ja tämä periaatehan on olennainen osa EUn primäärioikeutta. Niin kuin tiedätte, me tarkastelemme eri keinoja käyttää hyväksi uutta teknologiaa niin, että se ei kompromettoi perusoikeuksia, joita yksilöillä on. Me haluaisimme, että te voisitte paremmin tarkastella näitä eettisiä vaikutuksia, joita teknologiasta syntyy, mitä ne tarkoittavat ihmisarvon kannalta tai tulevina vuosina. Joten tämä onkin hyvä syy viedä loppuun vuosikertomus, jonka tänään julkaisemme. Siihen liitetään tällainen kannanottopaperi, jossa käsitellään näitä eri kysymyksiä. Me haluaisimme, että sääntelijät, yritykset, suunnittelijat, yksilöt avoimella tavalla pystyvät reagoimaan näihin haasteisiin. Arvoisat valiokunnan jäsenet, vielä lopuksi kiittäisin edeltäjäni Peter Hustingsia Peter innoitti toimielintämme lähes 11 vuotta. Hän aloitti vei instituution kypsään vaiheeseensa. EU on nyt ainutlaatuinen tilanne, seuraava tilaisuus osoittaa globaalia johtajuutta ja vaikuttaa myönteisellä tavalla tavallisten ihmisten elämään. Ja kun tukeudutaan meihin, meidän kokemuksiimme, Peter ja, va- ja koko toimielimen on valmis teitä tässä avustamaan. Haluaisimme kiittää teitä huomiostanne ja hyvä puheenjohtaja, annamme tämän symbolisen lahjana tämän kopion vuosikertomuksesta ja omasta ja henkilökuntani puolesta haluaisin kiittää teitä. Suuret kiitokset herra, herra Butarelli tästä esityksestä. Hänellä on vain rajoitetusti aika käytettävissään. Hänen on lähdettävä täältä pois puolen tunnin päästä, joten pyydän lyhyitä huomioita ja kommentteja. Täällä on viisi puhujaa. Bonjo, olkaa hyvä. For the presentation and also... Kiitos, kiitos tästä esityksestä ja tästä vuosiraportista. Minusta tämä on hyvä aika puhua uusista haasteista, jotka ovat yhteisiä haasteita LIBE-valiokunnalle, parlamentille ja teidän toimistollenne. Millä tavalla te voisitte tukea ja neuvota, neuvoa meitä trilogin aikana, joka on nyt jo käynnistetty, ja teidän osaamisenne ja tietonne on erittäin hyvää. Voimmeko yksinkertaistaa jotain rakenteita ja miten? Toinen asia liittyy teidän osallisuuteenne, joka on toivon mukaan tärkeä niin kutsutussa applikaatiosuunnitelmassa. Eli yleisen tietosuoja-asetuksen äh, täytäntöönpano. En usko, että me viemme päätökseen. Tämä lienee äh, myös teidän mielestänne tärkeä tämä GDPR-asetus yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. tärkeää on yksityisyyden suojelu. Kolmas asia liittyy uuteen ilmiöön. Mehän puhumme digitaalisista yhtenäismarkkinoista Euroopassa ja siinä on paljon uusia asioita liittyen internettiin, sähköiseen terveydenhuoltoon, robotiksiin – Miten te osallistutte tähän meidän työhömme tulevaisuudessa? En nyt halua puhua liian kauan, viimeinen asia. Mitä mieltä te olette tästä e-yksityisyysdirektiivistä? sen on aikaan hyvä täydentävä järjestelmä GDPRlle. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Koelia. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Buttarelli nyt kommentoi tätä raporttia sen kummemmin kuin juuri vasta saimme, joten en ole ehtinyt sitä vielä kunnolla ehtinyt lukemaan, mutta tiedätte tietenkin, että me suhtaudumme hyvin positiivisesti tietosuojavaltuutetun työhön. Olemme yhtä mieltä näistä huomioista koskien Peter Hastingsia. Hän oli erittäin hyvä tietosuojavaltuutettu ja olen aivan varma, että teistäkin tulee hyvä valtuutettu. Ja ensi vuonna voimme sitten tutkia teidän ensimmäisen kertomuksenne tiimityön ansiosta. Kollegani täällä jo esitti useita kysymyksiä minä haluaisin kysyä teiltä teidän kantaanne koskien neuvoston ja parlamentin välistä työtä asetus- ja direktiiviasiassa. Haluaisin kommentteja kolmelta alueelta. Ensinnäkin, mitä ajattelette neuvotteluiden tuloksista tähän mennessä? Menemmekö mielestänne oikeaan suuntaan – vai olemmeko ottamassa nyt sen riskin, että, että la, lasketaan suojan tasoa? Puheessanne sanoitte, että EU tietenkin toivoo, niin kuin mekin tietenkin toivomme, että saataisiin korkeampi tietosuojan taso. Uskotteko, että siihen voidaan päästä? Toinen kysymykseni. Menettelystä. Kuten tiedätte, Alusta asti parlamentti on halunnut tämän sopimuksen pakettina, niin että olisi tämä direktiivi ja asetuspaketissa. Ei ollut mitenkään yllättävää huomata, että neuvosto haluaa mieluummin hyväksyä sopimuksen asetuksen osalta kuin direktiivin osalta. Pelkään pahoin, että tulemme törmäämään tähän yhä uudestaan nyt niin että jotta ei jäädä jälkeen aikataulusta, niin sitten hyväksyttäisiin neuvotteluiden jakaminen kahtia. Ja näin saattaisiin nopeammin sopimusaikaan asetuksen osalta kuin direktiivin osalta. Mitä ajattelette tästä? Sitten vielä viimeisenä kommentoitte tätä uutta välinettä. En oikein hyvin ymmärtänyt. Sanoitteko, että tämä väline Tämä sovellus, artiklakohtainen sovellus, tukeeko se meitä trilogien aikana – vai puhuitteko aivan jostakin muusta asiasta? Kiitoksia. Much. Um, the next speaker is Birgit Sippel. Kiitoksia sitten Birgit Sippel. Thank you very much. I first would like to point out... Kiitos. Äh, koskapa meillä on digitalisaation jatkuva kehitys, me tarvitsemme jopa enemmän ja parempaa suojelua tietosuoja-alalla ja yksityisten tietojen suojelussa ja yksityisyyden suojelussa. Haluaisin mainita virkkeen teidän yhdestä tilaisuudesta, jossa te sanotte, että nyky, silloin jo nykyinen tietosuojadirektiivi sanoo, että teknologia palvelee ihmistä eikä toisinpäin. Olen samaa mieltä. Mutta välillä tuntuu siltä, että että nykyiset keskustelut, kun me puhumme digitaalista markkinoista, niin tilanne kääntyykin päälailleen. Me puhumme mahdollisuuksista, markkinoiden ja yritysten mahdollisuuksista, mutta ei siitä, mitä positiivisia vaikutuksia tällä olisi työntekijöille, kansalaisille, kaikissa heidän eri rooleissaan. Ja on toinenkin asia. Poliitikot ja monet kansalaiset uskovat että ei sillä ole mitään merkitystä, että kaikki tietävät kaiken minusta, eipä minulla ole mitään piiloteltavaa. Mutta mitä enemmän tietoa kerätään, ja ihmisten tulisi ymmärtää, että ei ole kysymys vain tiedon keräämisestä, vaan sen analyys, analysoiminen ja profilointi. Ihmiset aliarvioivat, mitä tapahtuu jonain päivänä. Ja tänä päivänäkin me näemme jo sen, että kaikki nämä tietojen keruut ja sen analysointi, äh, sillä on seuraamuksia. Se voi olla hyväksi, mutta se voi myös vaikuttaa negatiivisesti niin, että minun vakuutukseni muuttuu kalliimmaksi tai en saa lainaa, koska he uskovat analyysien perusteella, että olen huono asiakas. minut jopa saatetaan jättää tiettyjen palveluiden ulkopuolelle. Sen vuoksi tietosuoja on tärkeää. Juuri tänään luin, että PayPal ei ehkäpä olekaan niin kiva – kaikki ovat tähän asti uskoneet, että PayPal on turvallinen tapa maksaa internetin kautta ja tänään minä luin, että PayPal on muuttanut ehtojaan ja kun sitä käyttää, niin antaa nimensä, osoitteensa, valokuvansa, tilitietonsa ja kaiken, ja he voivat tehdä tällä mitä he haluavat. Ja ainoa mahdollisuus on olla käyttämättä PayPalia. Tavallaan se on ehkä parempi. Parempi ostaa kirja kotikaupungin kaupun, kaupasta kuin internetin kautta, mutta ei näin saa tehdä. Joten sen vuoksi me tarvitsemme vielä enemmän korkeita tietosuojastandardeja ja mitä ikinä te voitte tehdä tämän varmistamiseksi, niin me tarvitsemme tietosuojapaketin ja kaikkia näitä kriteereitä. Thank you, Birgit. Um, Herr <laughs> Albrecht, bitte. Thank you very Kiitoksia sitten Albrecht. Uh, I'd like to... Kiitoksia. Haluaisin äh, olla toistamatta, mitä kolme puhujaa tässä aikaisemmin jo sanoivat, koska minua kiinnostaa kuulla teidän vastauksenne juuri näistä asioista. Nämä olivat tärkeitä kysymyksiä meille erityisesti tietysti on, olisi hyvä kuulla mielipiteenne keskusteluista, joita käydään asetustekstistä. Olen kovasti utelias saamaan tietää teidän näkemyksenne. Joskus on tällaisia väitteitäkin, että nämä parlamentin ja neuvoston tekstit saattaisivat jopa estää innovaatiota tai kasvua. Haluaisin teiltä mielipiteen tähän. Oletteko tekin sitä mieltä, että on tämä ristiriita tieto, henkilökohtaisen tietojen suojelun välillä ja toisaalta sen välillä, että voidaan innovatiivisemmin käsitellä näitä henkilökohtaisia tietoja, vai oletteko te sitä mieltä, että tällainen on toisiaan tukeva suhde olemassa, koska tämä on se lähtökohta, ollut täällä parlamentissa ja jäsenvaltiossakin mielessä tähän mennessä, kun tätä uudistusta on laadittu. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän pitää palata tämän tyyppiseen keskusteluun. Olen, tunnen jotenkin, että olemme menneet hiukan liian kauas tästä. Ja nyt taas tuntuu olevan aika monia, jotka sanovat niin, tai valitsevat toisen tai toisen, eikä puhuta niin, siitä, että näiden asioiden pitäisi kulkea käsikädessä. Ja miten tämä toteutuisi teknisesti? Siis teidän mielipiteenne asiasta ja vielä toiseksi minua kiinnostaisi kuulla, miten te arvioitte tämänhetkistä keskustelua suhteellisuudesta, kun käytetään turvallisuustarkoituksen henkilökohtaisia tietoja. Me vieläkin keskustelemme EU-jäsenvaltioissa äh, tällaista kattavasta tietojen keräämisestä ja varastoinnista ja edelleenkin keskustelemme mm, matkustajan nimirekisteritietojen massakeräämisestä ja tiedän, että te olette laatineet tästä lausunnonkin tietosuojavaltuuton virastossa ja haluaisin teidän näkemyksenne tämänhetkisistä keskusteluista ja miten voimme saavuttaa parempaa suhteellisuutta sen mukaista, niin kuin tuomioistuin viime vuonna totesi. Jos teillä olisi jotakin neuvoja tukeutuen teidän niin se olisi tervetulta. Kiitos. Mrs. Gomez, Anna, please. Kiitoksia. Sitten Anna Gomez. Uh, thank you, Mr. Butarelli. Kiitos. Oletteko te seurannut viimeisiä kehityskulkuja neuvotteluissa EUn ja USAn kesken liittyen tietosuojaan. Ja nämä muutokset, joita USA on miettinyt tekevänsä liittyen EUn kansalaisten oikeusjuttuihin liittyen yksi heidän yksityisyyteeseen. Onko EDPS konsultoitu tästä TISA-palvelusta, josta komissio neuvottelee EUn nimissä VTOssa, koska mitä enemmän kuulen TISA-sopimuksesta, sitä enemmän on kysymys äh, palveluissa säätelyn purusta. Ja siinähän kuitenkin palveluissa tietosuoja on tärkeää ja sen valvonta. Ja vielä viimeksi. Teidän roolinne on toimia myös valvojana ja täytäntöönpanija yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Miten tämä on mennyt eteenpäin. Olen erityisesti huolissani omasta kotimaastani, jossa kansalliset viranomaiset laativat hienoja raportteja ja valottavat monia ongelmia lainsäädännössä tai käytänteissä. Meidän tietosuojavaltuutetumme teki hyvin tuomitsevan raportin siitä, että esimerkiksi verotuksessa on tällainen niin kutsuttu VIP-lista, joka oli täysin syrjivää. Mutta kansallisen tietosuojavaltuutetun taholta tämä tehtiin sitten julkiseksi, että tuhannet ihmiset, jotka eivät ole meidän verotuksemme alla, esimerkiksi yrityksiä ja muuta, saavat kuitenkin näitä tietoja ja voivat eh, manipuloida ja käyttää sitä väärin. Ja mikään ei ole oikeastaan muuttunut. Ja tämä on ihan täysin meidän tietoisia valtuutettumme mielipidettä ja, ja suositusta vastaan. Millä tavalla te tuette täytäntöönpanoa? Thank you. Mr. Lauristin, Mario, please. Kiitoksia sitten Mari Lauristin. Thank you, Mr. But- Kiitoksia herra Butarelle tästä esityksestä. Kun te niin ymmärrätte minulle tärkein ja kiinnostavin osa koskee tätä vuonna 2015 tavoitteita. Haluaisin liittyä näitä varjoesittelyitä ja muita, joita kiinnostaa suuresti tämä väline, jota aiotte, aiotte meille ehdottaa, koska mehän olemme nyt trilogissa – ja aloitamme työskentelyn ja tekstin kanssa, joten olette hieman myöhässä tässä. Olen vähän hämilläni, koska emmehän me mihinkään tällaisen Z-sukupolven kuulu. Jos kuvittelette tätä meidän neljän sarakkeen asiakirjaa, niin kännykkäsovellus ei ehkä ole paras mahdollinen. Ehkä voisimme saada tämän vähän käytännönläheisempänä versiona käyttöön. Sitten toinen Kysymys koskee asetustamme ja näitä asioita, joita kehittelette suhteessa uusiin haasteisiin, iso dataa, pilvilaskenta ja niin edelleen. Onko teidän mielestänne nyt jotain uupumassa vielä uudessa asetuksessa? Esimerkiksi kontrolloijan ja prosessorin välinen linkki, jos prosessori on vaikka pilvipalvelu jossakin avaruudessa. Puhutaan eksplisiittisestä hyväksynnästä. Voisitteko ajatella sellaista suuren datan kanssa, mikä, miten tässä on ongelma ratkaistaan? Ehkä voisitte vähän avata ikkunan tulevaisuuteen. Ymmärsin kyllä, että olette hieman ikään kuin meitä edellä kun ajatellaan tätä meidän asetustekstiä ja teidän työtänne tällä alalla, niin onko tässä jo suuri kuilu vai eikö tässä ole mitään kuilua? Kuinka te voisitte auttaa meitä ylittämään tuo kuilu? Osakertomuksesta koskee viestintää ja koulutusta. Täällä on paljon koulutusta erityisosaajille. Mutta kun puhutaan kuluttajista ja nuoremmasta sukupolvesta ja vanhemmasta sukupolvesta – Työstättekö jonkinlaista ylen, yleistä lähestymistapaa koskien koulujen opintosuunnitelmia? Sehän on tietenkin kansallisvaltioiden alaa, mutta he ovat hyvin eri asemissa digitaalisella alalla. Huolehditteko siitä, että kaikilla lapsilla olisi samat mahdollisuudet kehittää tällaista digitaalista taitoa. The floor just to make... Kiitoksia näin Butterille teille nyt puheenvuoron, voitte vastata näihin hommiin. Thank you all for, for... Kiitoksia mielenkiintoisista kysymyksistä. Parikin päivää mieleni keskustelisin teidän kanssanne näistä asioista. Ja ehkä tämä on tavallaan kutsu tulla tänne uudestaan. Alan nyt käydä näitä ensin herra Bonin kysymys. Me haluaisimme, että meillä olisi nyt jo rooli tässä terrorissa, eikä vasta sitten, kun tämä on liian myöhäistä. Me olemme riippumaton eli me emme neuvottele, me emme virallisesti ole osa trilogiaa, mutta me olemme pääneuvonantaja lainsäätäjille ja myös komissiolla. Me haluaisimme toimia jo nyt ongelmien ratkaisijana, emmekä pyrkiä mihinkään ongelmiin. Ymmärrämme, että trilogit täytyy mm, pitäytyä tässä tekst, tämänhetkisessä tekstissä. Ja nyt ennakoin hiukan jo muita kysymyksiä. Jos te kysytte minulta, niin tämä on 23. vuoteni tietosuojakysymyksissä eri rooleissa. Tämä ei ole minun, minulle ihanteellinen uudistus olen laatinut monia kansallisia lakeisäädöksiä. Jos pyydätte minut laatimaan vielä yhden, niin ehkä hiukan poikkeaisin näistä ehdotuksista, mutta elämä on vaikeaa ja pitää toimia tämän tekstin pohjalta ja tämän takia me haluaisimme pitää pysyä näissä rajoissa, mutta samalla estää sen, että lainsäätäjä tekee virheitä siitä yksinkertaista syystä, että jokainen, ja siis toistaan, kaikkihan kääntävät katsotaan meihin koko maailmassa, he odottavat lähes täydellistä ratkaisua. Tämän pitäisi olla kunnollinen paketti ja tämän takia me todellakin laskemme neuvoston päätöksen varaan lokakuussa tekstiin, jonka annamme, julkaisemme jo heinäkuussa, tai joka annetaan heinäkuussa, me täydemme sitä jatkossa huomattavasti lisäämme sinne kohtia. Haluaisimme toimia samoin direktiivin kohdalla. Me joudumme odottamaan neuvoston tekstiä. Me aloitimme työmme maaliskuussa, mutta me joudumme siis odottamaan lopullista tekstiä kesäkuulle saakka. Sitten täytäntöönpanosuunnitelmasta suunnitelmasta tässä on paljonkin työtä tehtävänä. Odotamme, että uudistus menee toivottavasti läpi, kun Eurooppa-neuvosto heinäkuussa 24.25 pitää kokousta ainakin vuoden lopussa, mutta tehän tiedätte, että tähän menee aikaa, että virallisesti tämä hyväksyttäisiin. 28, versiota hyväksytään, mitä vertaillaan, julkaistaan virallisessa lehdessä, ne tulisivat voimaan ehkä todennäköisesti vuoden päästä kesällä. Sitten tärkeitä päätöksiä pitää tehdä. Vieläkin on liikkumavaraa siirtymävaihe, vaiheessa. Siirtymävaihe mistä? Entä sitten kun Euroopan tietosuojaneuvosto alkaa työnsä? Entä sitten delegoidusta ja täytäntöönpanosäädöksistä? Minun mielestäni osa vastauksista pitäisi tulla pehmeästä lainsäädännöstä, siis suosituksista, suuntaviivoista, parhaimmista käytännöistä. Tämä on tarpeeksi joustavaa, jotta tätä kaikkea voidaan soveltaa, mutta mutta kuitenkin pitää aina pyrkiä vahvempiin tietosuojavaltuutettuihin ja viranomaisiin. Juuri ennen kuin tulin tänne, tapasin komissaari Jourovaan äh, ja hän haluaa myös tehdä läheistä yhteistyötä meidän kanssamme, jotta tämä teksti, koska mehän Halusimme olla valmiita jo ensimmäisestä vaiheesta lähtien. Me emme ole pelkkiä palveluita tässä. Meidän pitää mahdollistaa se, että kollegat voivat tunnistaa tämän oikean rakenteen, jotta kollegat voivat selektiivisesti tehdä työtä kahden keskisesti, käyttää hyväksi muita valintoja kuin keskinäistä avustusta, yhteistyötä, jotta eh, neuvosto käsittelee vain tietyssä kysymyksessä, se voi hoitaa vain 14-15 tapausta vuodessa, jos puhumme johdonmukaisuusmekanismista tänään Tämä työryhmä, joka on perustettu, sillä on myös paljon työtä, vaikka se antaa vaan, sillä on vain neuvoa rooli ja tämä säilyy jatkossakin. Samoilla, samalla henkilökunnalla pitäisi pystyä vielä johonkin muuhunkin ja tämän takia tämä on aika haaste. Sitten te kysyitte uusista ilmiöistä, kuinka paljon ne nyt ovat todellakin uusia nämä haasteet. Toistan, mitä sanoin strategiassamme. Me haluaisimme todellakin olla äh, riippumaton taho uusista teknologiasta. Me emme käsittele vain tietosuoja- ja yksityiskysymyksiä, mutta haluaisimme äh, tällaisia digitaalisia välineitä, joilla voidaan vahvistaa tätä pian tulleen vahvistamaan työryhmäämme IDPstä. Tämä verkostohanke on niin menestyksekäs, että kolmas aloitekierros alkaa pian tässä mielessä. Niin kuin sanoin, teemme matkan USA Silikon välin syyskuussa en Haluan siellä keskustella suunnittelijoiden ohjelmakehittäjien kanssa, että voidaan ennakoida tiettyjä haasteita jo, jotta uudet säännöt ovat tehokkaita ja otetaan huomioon myös tulevaisuuden näkymät. Sitten yksityisyysdirektiivikysymys, se on aika yksinkertainen. Tätä pitää sopeuttaa. Nyt on liian myöhäistä ottaa sitä mukaan tähän uudistukseen. Voitaisiin tullakin tehdä kahdessa vaiheessa. Jaan työry, johdan työryhmää, joka vuonna 1996 laati ensimmäisen direktiivin täältä alalta. Nyt, olen, nyt haasteena on varmistaa, että toimitaan johdonmukaisesti tämän uudistuksen kanssa. Tiedän, että tällainen koalitioryhmä on pyytänyt viime hetken muutoksia asetuksen johtojen yksityisdirektiivistä. Meidän pitää kyllä huolella miettiä, mitä tässä tarvitaan, ja olen sitä mieltä, että direktiivi pitää korvata säädöksiä, jotka otetaan mukaan myös asetuksen. Ei ole enää tilaa liian joustolla jäsenvaltioiden tasolla tässä asiassa. Herra Coelho, Mielestäni juuriset puitteet, jotka otamme käyttöön, niiden pitäisi olla vahvat ja nykyaikaiset, että pystytään vastaamaan teknologian tarpeisiin ja vastaamaan tällaista teknologiaa. Sitten ollaanko nyt oikealla tiellä? Kyllä ja ei. Vielä on avoimia kysymyksiä mielestäni on riski siitä, että joidenkin säädöksen kohdalta, kun on periaate näistä tarkoitusperistä ja legitiimit intressit, niin niissä mennään väärään suuntaan juuri. On sellainen vaara, että me minimoimme tiettyjä turvalausekkeita tai jätämme liikaa harkintavaraa kansalliselle tasolle. Pitäisi keskittyä keskitymme turvallisuuteen vaikka rikoksen ennaltaehkäisyssä pitää tehdä erikseen työtä direktiivin parissa myös. Joten olen sitoutunut siihen, että tästä keskustelusta tulee avointa, ei sen takia, ettemmekö luottaisi teihin, vaan siksi, että kaikkien maailmassa pitäisi voida nyt ymmärtää, mitä te täällä teette näin tärkeässä herkkä tässä kysymyksessä. Tietysti tämä pitäisi olla paketti. Olen todella luottavainen sen suhteen, että neuvosto edelleenkin puhuu tästä pakettina ja haluaisin nyt tarttua tilaisuuteen ja rohkaista teitä näkemään tämän uudistuksen pakettina myös, mitä tulee uusiin toimielimiin. Rova Gomez, te kysyitte, mikä on mikä nyt on tilanne. Me olemme oikealla tiellä, niin kuin sanot, mutta meidän pitää modernisoida tilannetta nopeasti ja pitää mahdollista, että nämä säännöt tulevat voimaan ihan samana päivänä, ei niin kuin 2004 tapahtui. Tämä tulee voimaan kaikissa toimielimissä, koska meillä on vuorovaikutusta koskien suuria tietokantoja ja entistä kolmannen pilarin aloite, jolla valvomme tiettyjä toimia, joita komissio suorittaa, mitä tulee tietokantoihin, joilla on rooli ja joskus jäsenvaltiolla on rooli, emmekä voi toimia eri rooleissa. Tätä työtä tehdään jo nyt. Tämä sovellus on vain tilaisuus saada tällainen kannettava teksti. Voitte olla varmoja siitä, että annamme teille kaikki relevantit verkkoversiot nettisivullamme ja myös paperiversioina. Olemme testanneet tätä versiota ja se mahdollistaa esimerkiksi, että ihan parissa sekunnissa pystyy tunnistamaan ansoja tekstissä, jos on kysymys vaikka tutkimuksesta tai tieto, terve, terveyskysymyksestä. Rova Sipel, kiitoksia siitä, että annoitte meille tukea. Viittaisin eurobarometrin tutkimustuloksiin, joka tämä on tämän vuoden kesäkuulta. 20 vuotta sen jälkeen, kun otettiin käyttöön direktiivi, vain vähemmistö, siis 15 prosenttia ja oli sitä mieltä, että he täysin voivat valvoa omia tietojaan 20 vuotta sen jälkeen, kun direktiivi hyväksyttiin. Ja mitä tulee henkilökohtaisiin tietoihin, me joudumme joka päivä antamaan tietoja. Me 71 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että heidän pitäisi vain hyväksyä vaihtoehto, joka tarjotaan. Ja sitten yksi kymmenestä tot, sanoo, että ovat saaneet kunnollista tietoa kerusta, joten me tulemme puhumaan mm, vilpittömästi. Voi olla, että tämä ei mieltä kaikkia lainsäätäjiä, mutta ainakin tämä on vastuullista ammattimaista toimintaa. Ja haluaisimme keskittyä näihin kysymyksiin, herra Albert. Big data tarvitsee big data-suojelua. Monta kertaa olemme kuulleet tämän saman äh, asian, että tietosuoja estää kasvua ja innovaatioita. Me olemme ensimmäiset, jotka ovat tunnustaneet kuitenkin, missä määrin big data on hyödyllistä, mutta silti innovaatio ja kasvu voi toteutua vain, jos meillä on vankka yksityisyyden suojalainsäädäntö. Tulemme tekemään teille jatkossa ehdotuksen 43a, tämä liittyy valvontaan on nyt yksityisdirektiivin artiklaan 15, ja ma- tapaukset, jotka mainitsitte, ne edelleenkin pätevät. Rova Gomez puhui EUn ja USA välistä neuvottelusta. Eilen meillä oli tärkeä seminaari oikeustoimista. Nyt jotakin hyviäkin uutisia on tullut, mutta myös rajoituksia. Tämä on askel eteenpäin, mutta ei mikään ihan täydellinen tilanne. Tiettyä parannusta kuitenkin ollut TTIPissä perusoikeuksista ei voida neuvotellakaan meidän mielestämme tietosuojauudistuksen pitäisi pysyä aivan keskeisenä kysymyksenä. Meidän valvojan roolimme parantaa, parantuu paljon, olemme tyytyväisiä tämänhetkiseen tietosuojakulttuurin kehitykseen, mutta olemme vieläkin vasta alussa. Vastuun pitäisi kuulua osana vahvaan tietosuojapolitiikkaan ja valvonta seurantaa meidän päätehtävämme. Rova Lauritsen, tämä on viimeinen kohta, jota kommentoin mitä tulee yhteisiin, yhteiseen vastuuseen, tulette näkemään, että viime vuonna hyväksymme lausunnon ja siinä annetaan oikea vastaus pilvipalvelusta, kuka on vastuussa mistäkin. Ja sama liittyy luvanantoon, koska ihmiset eivät välitä siitä, keitä me olemme. He haluaisivat vain tietää, ymmärtää paremmin, mikä on suostumusjärjestys, mistä me pidämme, mutta bisnestä tehdään yksityisyydellämme ja tämän takia meistä on tärkeää ottaa yksilöt huomioon. Tapasin siis komissaari Jourovaan juuri hetki sitten ja haluamme lisätä ihmisten tietoa näistä kysymyksistä heti, kun teksti hyväksytään. Kiitos. Suuret kiitokset tästä esityksestä, herra Puttarelli. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle tänään tämän iltapäivänä. Our next item on the agenda is the French law on surveillance. Seuraava kohta esityslistallamme koskee Ranskan uutta tiedustelulakia. Tehän tiedätte, että jäsenet ovat tässä valiokunnassa kiinnittäneet tähän huomiota, koska päällään sopiiko se yhteen EU-lainsäädännön perussopimusten ja perusoikeuskirjan kanssa. Erityisesti Libe-valiokunnan jäsenet haluaisivat keskustella tämä soveltamisalasta, joka mahdollistaa tiedustelupalvelujen laajan kuuntelemiseen ja tiedon keräämiseen ja säilyttämiseen ja sen käytön, valvonnan ja yksityishenkilöiden oikeudet. Komissio perussopimusten valvojana on nyt täällä paikalla. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi rikosoikeusasioiden johtajan Francisco Fonseca Morillon. Hän esittelee komission näkemykset tästä uudesta laista. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, President. I don't know if Kiitoksia. En tiedä, onko komission näkemystä tässä kerrottuna, mutta joka tapauksessa varapuheenjohtaja Timmersmanin ja komission jäsen Jourovan käsityksen maassa valvonnasta käsitelin, käsitin, että tänään haluatte käsitellä tätä ranskalaista tiedostelulakia kun kyseessä on ranskalainen laki, niin käytän nyt sitten ranskan kieltä. Eh, mesdames et messieurs, donc je vous remercie beaucoup de... Niin, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää tästä kutsusta. Haluaisin vahvistaa teille, että olemme pannaan merkille nämä kaksi kirjettä, jotka osa teistä on meille lähettänyt varapuheenjohtaja Timmermansille ja Jourovalle ja Abraham puolukselle myös komissiosta. Olette lähettäneet myös kirjallisen kysymyksen asiasta. Viikko sitten Timmermans komission nimissä vastasi tähän. Olemme siis täysin kuulevalla korvalla tässä suhtautuneet teidän kysymyksiinne. Olen oikein iloinen siitä, että voin olla täällä tänään, riippumatta näistä teknisistä, menettelyllisistä ja muista kysymyksistä. Tämä osoittaa, että, että Euroopan toimielimet ottavat erittäin vakavi, vakavasti tämän tilanteen. Tässä mahdollisesti, todella mahdollisesti, puututaan yksityiselämään liikaa. Tätä lakiahan ei ole vielä, vielä julkaistettu, joten Toistaiseksi voidaan sanoa vain, että mahdollisesti näin käy. Aivan aluksi haluaisin todeta, että me kaikki parlamentissa ja komissiossa tiedämme oikein hyvin, mikä on poliittinen instituutio ja menettelyllinen tilanne tämän lain osalta. Sehän on hyväksytty Ranskan parlamentin kahdessa kamarissa 23.–24. kesäkuuta. Mutta meidän on oltava selkeitä yhdestä asiasta, ellen erehdy. Ranskan perustusoikeudellisissa kysymyksissä, kun la, tämä laki on siis hyväksytty, mutta se ei ole voimassa vielä. Sitä ei ole ei ole vielä julkaistu, koska on yli sata edustajaa, jotka, siis kansallista parlamentin jäsentä, jotka ovat saattaneet tämän asian vireille perustuslakineuvostossa. neuvostossa. Kyseessä on hyvin poliittisesti merkittävät asiat. Ensimmäistä kertaa historiassa, ellei nyt erehdy, korjatkaa jos erehdyn, ensimmäistä kertaa Ranskan tasavallan historiassa Ranskan presidentti on päättänyt yhtyä tähän parlamentin jäsenten joukkoon, jotka esittivät tämän kanteen perustuslakineuvostolle. Tästä pääsenkin ensimmäiseen toteamukseeni. Se on hieman institutionaalinen päätelmä. Minun mielestäni tänään toinen heinäkuuta meidän olisi annettava puheenvuoro ensin perustuslakineuvostolle. Näin mielestäni kunnioitetaan oikeusvaltiota. Tiedänkö tämä vastaus tyydyttävä, mutta institutionaalisesta perspektiivistä katsoen – olemme vielä olemme tärkeässä vaiheessa. Lain perustuslaillisuuden valvojat eivät vielä ole ottaneet kantaa. Tietenkin olemme voineet lukea tai selailla tämän hyväksytyn lain. Tunnemme toki sen, mitä Ranskan tietosuoja vastaan on sanonut – ja siinä hän otti kantaa suhteellisuuteen, mutta minä haluaisin kunnioittaa sitä, mitä perustuslaillisuuden tärkein valvoja Ranskassa aikoo sanoa, nimittäin perustuslakineuvosto. Mutta haluaisin nyt korostaa yhtä asiaa. Me olemme kaikki tietoisia tästä tilanteesta. 23. kesäkuuta Varapuheenjohtaja Timmermans virallisesti vastasi teidän omaiseen kysymykseen. Ja, voi, ja siinä todettiin kaksi asiaa. Siteraan. Parlamentin edustajat esittävät kysymykset, jotka mahdollisesti nostavat esiin merkittäviä laillisia ongelmia. Me olemme siis kaikki tietoisia näistä potentiaalista laajista ongelmista sitten. Kuitenkin tässä todetaan, että ottaen huomioon nykyinen käytäntö, komission mielessä sitä ei ole asiallista kommentoida kansallisen, jäsenvaltion kansallisen lainsäädäntöön niin kauan kuin kotimainen menettely ei ole päättynyt eikä päätöstä tehty. Ymmärrätte varmastikin, että tämä on minun virallinen institutionaalinen linjani ja minun on se täällä toistettava. Ainoa asia, jonka voin tästä sanoa, koskee sitä, että tietenkin jatkamme edelleen asian seuraamista perustus, perussopimusten valvojina – Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä asia, tähän asiaan liittyy keskeinen periaate, nimittäin tasa-arvo, joka on löydettävä turvallisuuden ja perusoikeuksien välillä. Erityisesti ottaen huomioon nämä traagiset tapaukset Euroopassa hiljattain jäsenvaltiot todella tarvitsevat tilanteen, jossa heillä on mahdollisuuksia antaa vastauksia ja taata kansalaisten turvallisuus. Mutta tähän ei koskaan päästä, jollei täysin kunnioiteta perusoikeuksia. Tämä tasapaino merkitsee myös meidän poliittista linjaamme. Se on Euroopan turvallisuusagendassa mukana. Sen hyväksyimme 28. huhtikuuta ja tunnette sen täysin. Hyvä puheenjohtaja, en tästä tämän enempää ymmärrän kyllä, että sen mikä sanoin teille, niin, niin, niin ei ole mitenkään, ei meitä tästä päästä, vielä päästä pälkähästä, mutta ei mielestäni demokratiassa meidän on annettava puheenvuoro joka tapauksessa ensimmäisenä perustuslaillisuuden valvojalle. Kiitoksia. Thank you very much for your uh, introduction. Uh... Kiitoksia tästä esityksestä ja alustuksesta. Nyt annan puheenvuoron jäsenille. Edustaja Grisbeck, olkaa Merci, euh, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän herra Fonseca Morioa hänen esityksestään. Siitä löytyykin hänen taitava kosketuksensa niin diplomaattisesti kuin juristikin ajatellen. Ja tietenkin tämä laki lakiteksti, josta jotkut Euroopan parlamentin jäsenet ovat tehneet kysymyksiä. Silloin kun sitä keskusteltiin, vaikka se oli silloin vasta laki luonnos ja se hyväksyttiin vasta 24. kesäkuuta. Ennen kuin se virasti hyväksyttiin ja julkaistiin, sehän on riippuvainen siitä, että perustus lakituomioistuin otti kantaa ensimmäistä kertaa otettiin mukaan parlamentin jäsenet ja valtion päämies. Ehkä tämä antaa tavallaan nyt virallisen vastauksen kysymyksiimme. Käyn niitä nyt kuitenkin hiukan läpi kohta. Nämä kysymykset liittyivät oikeastaan yhteisöoikeuteen ja kansallisen lainsäädännön noudattamiseen suhteessa mm, perussopimuksiin ja perusteksteihin, jotka määrittelevät nämä meidän puitteemme. Ja jos tänä iltana ette pystyneet vastaamaan sen takia, että perustuomio, on, tätä nyt käsittelee, niin tämä on vain pieni lykkäys, varsinkin kun vastaus tähän kysymykseen, jonka monet meistä tekivät komissiolle. Siihen on saatu varapuheenjohtaja Timmermansa vastausta, viittasitte juuri tähän, mutta en tiedä, ymmärsinkö nyt ihan täysin tätä lainausta, jonka esititte, mutta vastaus tukeutuu kuitenkin periaatteelle tai viittaa siihen, että tärkeitä juridisia kysymyksiä pitää ottaa esiin. No onko tämä vastaus hiukan nyt antaa jo merkkejä toimivaltakysymyksistä koskien tätä Ranskan tiedustelulainsäädäntöä ja missä määrin on noudattu perussopimuksia. Meitä varmasti on täällä monia, jotka ovat tätä mieltä. Äh, nimittäin mielestäni on todella kiireellistä ja välttämätöntä ja ehdottoman tärkeää, että annetaan lainsäädäntöpuitteet äh, asialle. Ranskassa salakuuntelu, tietojen käyttö ja niin edelleen. Pitäisi päästä eroon tällaista äh, tietojärjestelmän sulkeutuneisuudesta siinä muodossa, missä se on tähän mennessä Ranskassa toiminut. Ihan lyhyesti tällä tarkoitan sitä, että en ole mikään idealisti, joka vastustaa tiedustelupalveluita. Olen itse juristi ja haluan, että puitteet on kyse ei edes ollut tiedustelujärjestelmästä, koska se mitenkään laitonta, koska laki ei edes ollut. Ei voi edes käyttää tällaista adjektiivia tai adverbia laiton, laittomasti tämän tekstin yhteydessä onkin aivan välttämätöntä. Olikin välttämätöntä Ranskassa. Meillä on, saatiin juridiset selkeät puitteet ja sen, tämän lainsäädännön pitää sopeutua tämän hetken tilanteeseen ja teknologian. Vielä neljä kohtaa lyhyesti. Ensimmäinen ongelman poikainen tai huolenaihe. Tasapaino perusoikeuksien ja turvallisuuden välillä. Tämä ongelmahan kuuluu demokratioihin. Tekstistä, ranskanlaisesta tekstistä puuttuu yksi tärkeä asia, joka herättää syvällisiä kysymyksiä, koska perinteisesti ja perustuslaillisesti tutkin tuomari, jonka riippumattomuus tunnustetaan, takaa yksilön oikeudet. Häntä ei tässä todellakaan mainita. Hän loistaa poissaolollaan. Ja lupa, joka annetaan valtion päämiehelle antaa näitä lausuntoja. Tämä ei edes sido valtion päämiestä ja tässä sitä voidaan välttää, jos on kirjallinen kysymys kysymyksessä. Hm. No niin, täyttääkö tämä artiklan kaksi vaatimukset perussopimuksessa ja sitten viittaa myös tuomioistuimen päätöksiin. Sitten Toinen kysymys koskee tietojen säilytyksen aikaa ja massiivista kuuntelua, tietojen seurantaa. Minulla olisi muitakin kysymyksiä puheenjohtaja varmaan sitten keskeyttäneet tarvittaessa, mutta koska varmasti tästä tullaan vielä jatkossakin keskustelemaan sitten, kun perustus on ottanut kantaa ja voidaan sitten siinä kohtaa sitten ottaa vasta nämä loppukysymykset esille. Kiitos. Soivat. Ai. Kiitoksia, olen pahoillani mutta joudun pyytämään teiltä lyhyitä puheenvuoroja. Muuten istumme täällä vielä keskiyölläkin. Seuraavana äh, edustaja Intveld. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. En ole täysin vakuuttunut tästä argumentista, jonka me aina kuulemme komissiolta, että me emme puhu, kans, että me emme anna mitään lausuntoa kansallista laista ennen kuin se on astunut voimaan. Silloin kun Orban edes vihjasi siitä, että hän palauttaisi kuolemantuomioon, niin komissio reagoi todella nopeasti, eikä sitä tullut vielä mitään kunnon ehdotustakaan. Ja kun puhuttiin eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja budjetista, niin komissio puhui sitä ennen kuin parlamentti oli hyväksynyt sen, joten ne oikein hyväksy tätä argumenttia. Se tarkoittaa siis sitä, että komissio vain siirtää eteenpäin sitä hetkeä, kun heidän on pakko tehdä julkinen lausunto. Toinen asia, sanoitte, että Euroopan komissio ei anna lausuntoja perustuslaillisuudesta, lakien perustuslaillisuudesta. Emme pyydä komissiolta sitä. Me pyysimme komissiota ilmoittamaan, onko tämä yhteensopiva Euroopan perustamissopimusten kanssa. Ja varmasti komissiolla on tästä jonkinnäköinen näkemys. Laki on hyväksytty ja voi olla, että tämä nyt vielä sitten joudutaan vielä oikeudellisesti tarkistamaan, mutta se on hyväksytty. Joten mikä teitä pidättelee? Että te ole mikään poliittinen eunukki. Teillä on mielipide, teillä on oikeusosasto, komissilla on mielipide ja haluaisin tietää, mikä se on. Se on teidän velvollisuutenne perustamissopimusten mukaan. Sitten te sanoitte, että täytyy olla tasapaino perusoikeuksien ja turvallisuuden välillä. Ei. Perusoikeudet ovat perustavaa laatua olevia oikeuksia. Joten ei siinä ole mitään linkkiä. Sama argumentti oli, muistatteko te, CIAn kidutuksista, jossa sanottiin, että no, kyllähän meidän täytyy tässä vähän neuvotella ja annetaan pikkasen, mitä pikkusen kidutusta, niin saadaan vähän turvallisuutta takaisin. Ei sitä voida neuvotella. Kidutuksen kielto, sitä ei neuvotella. puhevapaudesta ei neuvotella, orjuudesta ei neuvotella. Ja samoin kuin myös oikeus yksityisyyteen, sitäkään ei neuvotella turvallisuustoimenpiteet täytyy yhteensovittaa perusoikeuksien kanssa ja se on täysin mahdollista. Ja kerronpa teille nyt jo, että tulen esittämään samat kysymykset laista, jonka Alankomaiden hallitus on juuri esittänyt, joka antaisi turvallisuuspalveluille mahdollisuuden valvoa kaikkia meidän viestintäämme internetissä ilman minkäännäköisiä rajoitusta, kun hän sanoi, että partiolaisen kunniasanamalla me teemme tämän ihan oikein hyvällä tavalla. Joten minä tulen äh, roikkumaan niskassanne myös tästä. Ja toivon, toivon, että komissio äh, hoittaisi tämän asian ennen kuin laki astuu voimaan. Ja me tiedämme, että lakia ei saada kaadettua ennen kuin Luxemburgin tuomioistuin on sanonut, että sanansa ja se tekee säännöllisesti. Joten sen sijaan, että odottaisimme noin kauan, niin odottaisin, että komissio tekee työnsä niin kuin se tekee sen esimerkiksi kilpailupolitiikassa, valtionapukysymyksissä. Te tulette ratsuväen kerran välittömästi. Miksi te ette tee samaa tässä asiassa? Next, please. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin todeta, että olen hyvin pettynyt siitä, että en ole nyt kuullut komission kantaa. Minun mielestäni perustuslakineuvostossa asian vireillepano, josta presidentti ilmoitti, on todella saastunut tapa vastata tähän kritiikkiin, jota tulee joka, tapau, joka puu suunnasta. Tämä on toki epätavanomaista, tällaista ei ole koskaan nähty. Kuten tiedätte, se, että saatettiin vireille perustuslakineuvostossa, ei koske koko tekstiä, ei ole mitään automaattista vireille palaa, vaan se koskee vain joitakin säännöksiä, jotka parlamentin jäsenet ovat valinneet. Nyt minua kyllä kovista kiinnostaisi tietää, kuinka tämä sopii yhteen perusoikeus, la, äh, oikeuksien, perusoikeuksien kanssa, jotka ovat äh, perussopimuksessa. Turvallisuus on vain yksi tämän lain tavoitteista. Laki on laadittu myös siksi, että voidaan ennalta ehkäistä rikollisuutta ja taloudellisia ja teollisia etuja Ranskassa. Tämä laki mahdollistaa massavalvonnan, tällaiset mustat laatikot, algoritmien käyttö näissä tällaisissa mustissa laatikoissa. Ja olemme nähneet, kun olemme laista keskustelleet, että massiivinen salakuuntelu on ollut olemassa jo vuodesta 2007 alkaen. Ja se koskee kaikkea viestintää ranskalaisten ja ulkomaalaisten välillä. Otetaan siis kaikki nämä viestit ja ne varastoidaan. Te korostatte, että säilytysaika on tärkeä. Aika alkaa vasta siitä hetkestä, kun näitä tietoja ryhdytään hyödyntämään. Eli jos niitä aloitetaan hyödyntämään vasta vuonna X, niin silloin vasta alkaa tämä säilytysaika. Tämä on erittäin vakava vakava uhka Ranskan kansalaisten perusoikeuksille. Todella toivon, että komissio sanoo sen selkeästi ja kovalla äänellä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Seuraava puhuja. Edustaja siellä, olkaa. Uh, Kiitoksia. Ihan niin kuin muut ranskalaiset kollegani olen seurannut tätä tekstin kehittymistä ja tarkistuksia, jotka ovat tekstiä parantaneet, onko se sitä senaatista tai kansalliskokousta heti aluksi. Se, mistä parlamentin jäsenet, jotka kansalaiset ovat jossakin maassa valinneet, niin he ovat meidän kaltaisiamme parlamentaarikkoja, niin jos tällainen teksti hyväksytään enemmistöllä ja siinä mukana on koko parlamentti, vasemmista oikeisto, niin silloin pitää hiukan enemmän kunnioittaa tällaista demokraattista prosessia. Sitten perustuslaki ne, neuvoston ensimmäistä kertaa, kun presidentti on vienyt asian sinne. Ja mielestäni tämä on pikemminkin myönteistä ja pitää todellakin odottaa, mitä tämä äh, perustuslakineuvosto sanoo. Ja Sofi Instveld mitä neuvosto voi pyytää, tekstit pitää poistaa. Sillä on tämä toimivalta ja näissä puitteissa on tiettyjä artikloita, jotka saattavat raueta. Ja tämä neuvosto takaa perusoikeutemme ja vapautemme, joten tämä on hyvä uuteen, että asia on nyt siellä vireillä ja meidän pitää olla nyt varovaisia ja odottaa, että asia on vety loppuun, se käsittely on vety loppuun. Ja niin kuin Natalie Grisbeck sanoi, haluaisin kovasti, että otetaan huomioon tilanne, tutustutaan tilanteeseen kaikissa jäsenvaltioissa. Ne, joilla on puitteet, niin kuin tässä Ranskan tekstissäkin ehdotettu, on kansallinen valvontakomissio, joka koostuu tuoma, tuomareista, parlamentin jäsenistä, neuvonantajista, jotka on valittu etukäteen, mitä tulee algoritmeihin tai ohjelmiin, ja sitten vielä on myös rikosoikeudellinen tuomari ja tuomarin mukana. Tunnetaan huolta, se on ihan normaalia, että näitä ongelmia otetaan esiin, mutta ensimmäistä kertaa tällainen teksti yrittää saada aikaan juuri tasapainoa turvallisuuden ja valvonnan välillä, joten odotetaan nyt ensin peruslakineuvoston kannanottoa ennen kuin me otamme kantaa. Ja ennen kaikkea pitää tarkastella, mitä kaikissa muissa jäsenvaltioissa tapahtuu, jotta saataisiin aikaan sellainen järjestelmä, joka suojelee kansalaisia kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Thank you very much. Um, the next... Kiitoksia sitten Birgit Zippel, olkaa hyvä. Vielen Dank und ich möchte jetzt auf Deutsch. Kiitos, haluaisin nyt puhua saksaa. Myös äh, demokraattisesti valittu parlamentti voi tehdä päätöksiä, jotka ovat perustuslakia tai eurooppalaisia perustamissopimuksia vastaan, ja sen vuoksi on hyvä, että asioita tarkistetaan. Toisekseen tasapaino turvallisuuden ja perusoikeuksien välillä. Tämän keskustelun alussa, jota me olemme siis käyneet jo pitkään, ajattelen, että no, onko tämä tarpeen? No, en en oikein jaksa tätä, koska tuntuu siltä, että käytäntö pyhittää keinot. Ja jos sanotaan, että tämä saattaisi tuoda enemmän turvallisuutta, että olkoon niin ja että sitten täytyisi hyväksyä perusoikeuksien rikkomukset. Ei. Olen Sofi Netveltin kanssa samaa mieltä. Perusoikeudet ovat perusoikeuksia. Menettelytavoista haluaisin myös sanoa jotain. 23. 24. kesäkuuta tehtiin päätös ja tämä on muodollisesti tarkistettu, hyvä niin, mutta keskustelut tästä lainsäädännöstä eivät käynnistyneet vasta kesäkuussa, vaan huomattavasti aikaisemmin. Ja kyllä meidän täytyisi nyt miettiä, jos meillä on tiedossa tai tulee korviin tiettyjä huolestuttavia kehityskulkuja, että me edes epämuodollisesti voisimme puuttua, koska tämähän on ajan ja energian tuhlausta kun laki, jota me pelkäämme, ehkä me olemme väärässä, mutta nyt laki, jota me tällä hetkellä pelkäämme, joka menee väärään suuntaan, eh, annetaan sen mennä lävitse ja kaikki monet ihmiset sen parissa työskentelevät ja sitten yhtäkkiä me vasta sanomme, että oi, eipäs tämä käykään. Ja sitten täytyy aloittaa työ alusta alkaen, joten hieman aikaisemmin täytyisi voida puuttua. Ja meidän pitäisi miettiä, miten se voisi olla mahdollista ja kaikki nämä huhut ja oletukset ja syytökset ovat huolestuttavia. Jos näin todellakin olisi, että turvallisuuspalvelut valvomatta saavat kerätä informaatiota ja saavat vakoilla kansalaisia ja toimielimiä, se ei ja että ei ole avoimuutta eikä äh, valvontaa siitä, miksi tätä tutkintaa tehdään, niin kyllä minusta tässä on perusta näille peloille. Eli se, että komissio ei anna lausuntoa yksityiskohtaisesti, sen minä ymmärrän, mutta kuitenkin äh, senaatin tekstihän on olemassa ja kyllä siitä jo voisi varovaisesti ja diplomaattisesti sanoa, että no kyllä tämä saattaa antaa aihetta huoleen tai ei tässä ei ole aihetta huoleen. Ainakin sanoa, mikä tilanne nyt juuri on, varsinkin jos tämä laki sitten muuttuisi. Um, Anna Gomez, please. Kiitoksia. Sitten Anna Gomez. Um, I, uh, je me revois dans les propos yhdyn täysin näihin Pirkit Sippelin sanoihin. Hän on ryhmämme koordinaattori. Ja olen huolissani tästä. En voi hyväksyä tätä argumenttia, että, että no, kyseessä on demokraattinen instanssi. No olen kyllä nähnyt muissakin demokraattisissa maissa kuinka demokraattiset instituutiot tekevät erittäin perversejä ja epäterveellisiä ja tavoitteiden vastaisia päätöksiä ihmisoikeuskysymyksissä ja turvallisuuskysymyksissä. Voisin viitata tässä esimerkiksi toimiin, joihin Amerikan kongressi ryhtyi. Sehän on varmasti demokraattinen instanssi, kun se näytti vihreää valoa näille kidutuslennoille ja muille – Patriotic Act ja muut toimet. Ei tätä ole kyseenalaistettu. Kyseessä on demokraattinen elin. Mutta ainakin nyt aletaan näkemään, että suuria virheitä on tehty, mutta näyttääpä siltä, että tällä meillä johtuen tilanteiden paineesta sorrumme aivan hulluuteen, joka saattaa loppupeleissä näyttäytyä hyvinkin hyvinkin vahingollisena perversinä. Kyseessä on jopa sosiaalisesti hallituksen aloite, joka, joka, joka nyt todella antaa esimerkkejä hyvässä ja pahassa, halusi sitä tai ei. Todella toivon, että Ranskan perustuslakineuvosto tekee työnsä, mutta ei voi olla niin, että sen takia me jäämme tänne vain ihmettelemään suu auki tällaisia hyvin vaarallisia väärinkäytöksiä, joka, tämä on todella turvallisuuden kannalta täysin tavoitteiden vastainen toimi. Sen lisäksi, että rikotaan ihmisoikeus, ihmisoikeuksia. Valitettavasti tämä liittyy muihinkin asioihin. En pidä siitä, mitä näin Ventimiljassa. En pidä siitä, millä tavalla Ranskan pääministeri puhuu sivilisaatioiden yhteen törmäyksestä. Minä olen huolissani ja minun on puhuttava näistä asioista erityisesti silloin, kun näin, kuinka nämä tilanteet kehittyvät. Jos tämä olisi edes toisesta poliittisesta perheestä tuleva aloite, niin pitäisi varmaan puhua enemmän, niin kun näen, että tehdään virheitä. Mutta erityisesti minun on puhuttava, kun omasta perheestä niin näin suuria virheitä tulee. Make, to make a short comment. Uh, yes, right? thank you, Chair. Sophie Intveld, haluatko kommentoida? No, just two, two short... Ihan pari lyhyttä kommenttia niin, kollega tässä sanoi, että meidän pitää kunnioittaa demokratista päätöstä, joka kansallisessa parlamentissa tehdään. No tietysti pitää, mutta kansallisia parlamentteja sitoo Euroopan laki, kunhan vain maat kuuluvat EU-hun, joten eivät ne voi tehdä mitä ne vain haluavat. Sitten toinen huomio, niin toivottavasti ymmärrätte tämän ironian tässä niin että on yksi tietty kaupunki Ranskan maaperällä, jota tämä kaupunki myös kuu koske ja siellähän tulemme käymään ensi viikolla. Ja voisiko joku varm- vakuuttaa meille, että meitä ei sitten siellä kuunnella? Uh, Kiitoksia Fonseca Morion, on teidän vuoronne. A short comment? Lyhyt kommentti. A really short one, please. Mutta hyvin lyhyt. Just pour préciser, mais... Haluaisin vain täsmentää vielä. Varmaankin olet lukenut tämän tekstin perinpohjaisesti ja huomasit, että sieltä on suljettu pois parlamentin jäsenet, toimittajat. Annanko koko luettelon kaikista, jotka on suljettu pois? Asianajajat, toimittajat, tuomarit, parlamentin jäsenet, Joten tämä vain rauhoittaakseni teitä ensi viikon Strasbourgin keikkaa varten. What she has not integrated is that if these people... Jos nämä ihmiset, lääkärit, juristit, parlamentin jäsenet puhuvat ihmisten kanssa ulkomailla, on kaikki mitä he sanovat kyllä siepataan. Ja tämä onkin yksi näistä isoista valheista tässä lainsäädännössä, josta ei ole koskaan parlamentissa keskusteltukaan. Uh, Fonseca Morillo. Kiitoksia sitten Fonseca Morillo, olkaa hyvä le président uh, uh, Je pense que je peux être... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua varmaankin aika lyhyesti. On, on hienoa olla täällä paikalla, koska tämä tässä puhutaan erittäin tärkeästä, vakavasta kysymyksestä ja edelleen ehkä ei ollakaan kaikki samaa mieltä tai voidaan olla samaa mieltä, mutta no, ottaisin esiin pari kysymystä. Niin Rova Grisbeck, totta, komissio tunnustaa varapuheenjohtajansa suulla, että tämä laki voi herättää tärkeitäkin kysymyksiä juridisessa mielessä, mutta toinen asia, perussopimusten vartioina komissiolla on konkreettinen rooli komissio ei voi ottaa kantaa kansalliseen lainsäädäntöön virallisella tavalla, vaikka se voi tuntua nyt pettymykseltä, että näin on. Rova Intveld, silloin kun komissio ottaa kantaa Euroopan talousohjausjakson yhteydessä, on ainakin kaksi juurista syytä näin tehdä, ja tämä ei taida olla sellainen kohta. teidän pitää olla tietoisia siitä, että neljä art artikla kohta kaksi unionin sopimuksessa toteaa kirjaimellisesti, että union no, no, noudattaa kansallista lainsäädäntöä myös kansanturvallisuutta. Tähän tietosuojakuulosta neljä artikla kohta kaksi. Siis tietysti Tämä ei ole mikään raamattu. On moniakin asioita, joita voidaan tehdä ja voin vakuuttaa teille, että en minä eikä kukaan muukaan viranomainen, mutta komissio kyllä ottaa tämän vakavissaan. Missä tuli que Kyllä mieux Parasta, mitä voidaan tehdä, on noimia ihan normaalin oikeusjärjestelmän puitteissa. Meillä Mm, voin vakuuttaa teille vielä, että tietenkään ei aiota odottaa 30 vuotta, koska komissio aikoin tutustua tähän tekstiin. Thank you very much. Uh, I... Kiitoksia. Minulla on sellainen vaikutelma, että palaamme vielä tähän aiheeseen ens, ehkä ensi kerralla tai joskus tulevaisuudessa. Kiitoksia, kun tulitte tänne ja vasta sitten kutsumme. Thank you very much. Okay. We move to the uh, next item of our agenda. This is the proposal for... Seuraavana asiana kohta yhdeksän ehdotukset neuvoston päätöksiksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan neuvoston neuvosto hyväksyi 19. toukokuuta ylimääräisen pöytäkirjan eurooppalaiseen yleissopimukseen koskien terrorismin ehkäisyä ja sen nimi on eh, vierastaistelijat. Pöytäkirjan tarkoituksena on täytäntöönpanna rikosoikeudelliset näkökohdat YK on turvallisuusneuvoston päätöslausunnosta 2178 2014 tähän kansainväliseen, kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen eh, terroristitoimien aiheuttamat uhat asiakirjan ensimmäinen huhtikuuta 2015 2018 SEUT-artiklan mukaisesti neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla avataan neuvottelut tästä pöytäkirjasta ja, ja annetaan ne, ne, ne, neuvottelu- ja suuntaviivoja komissiolle. Samana päivänä ensimmäinen keskustelu käytiin täällä valiokunnassa. Jäsenet esittivät kysymyksiä ja komission ja valiokunnan koordinaattorin päätöksen mukaisesti näihin lähetimme kirjeen Avramopoulokselle ja pyysimme selvennystä tähän asiaan. Tähän päivän mennessä Morais, joka tämän kirjan lähetti, ei saanut mitään vastauksia. 15. kesäkuuta komissio hyväksyi kaksi ehdotusta neuvoston päätöksiksi, joilla sallittaisiin se, että EUn puolesta allekirjoitettaisiin tämä terrorismin ennaltaehkäisy, koska yleissopimus ja sen lisäpöytäkirja Euroopan komissiota edustaa täällä tänään herra Luikeen, sisäasioiden pääosaston yksikön päällikkö ja hän esittelee molemmat esitykset. Kiitoksia kun olette paikalla, saatte puheenvuoron välittömästi. Thank you very much. Um, good afternoon everyone. Kiitos, hyvää iltapäivää kaikille. Minä olin täällä ensimmäinen huhtikuuta kertomassa valiokunnalle asioiden tilasta – silloin käynnissä olevista neuvotteluista tästä lisäpöytäkirjasta. Me saimme kirjeen eh, herra Morasilta ja vastausta on eh, valmisteltu, mutta sitten se jätettiin lähettämättä. Me olemme olleet yhteydessä neuvoston oikeuspalveluyksikköön ja silloin eh, Latvian puheenjohtajamaana – meillä oli ensimmäinen tapa, minä vasta muutama päivä sitten, niin mä ajattelin, että me informoimme teitä ja sitten tämän näkemysten vaihdon jälkeen me ajantasaistamme vastaustamme. Te tiedätte, mikä tilanne on. YK on turvallisuuspalvelun päätöslausuma viime syyskuulta pyysi jäsenvaltioilta ja YKlta, että kriminalisoitaisiin tietynlainen käyttäytyminen. Esimerkiksi se, että saa koulutusta, passiivista Äh, koulutusta tai matkustaa. Äh, meidän johtajamme äh, neuvosto sekä valtioiden päämiehet pyysivät komissiolta tarkastelemaan vuoden 2008 päätöstä, jossa määriteltiin terrorismi ja määriteltiin minimisanktiot. Tämä on koko ajan ollut jatkuvaa työtä. Se, että ISIS eh, julkaisi eh, julisti eh, kalifaatin, luonnollisesti nopeutti tätä. Ja elokuussa sitten pyydettiin Eurojustilta enemmän todisteita tai tietoja siitä, millä tavalla oikeudellisesti toimitaan. Ja sitten tuli vielä tämä YK turvallisuusneuvoston päätöselma. Viimeisimmät eh, iskut ovat ehkä olleet tässä avainasemassa, kun Euroopan neuvosto päätti käynnistää neuvottelut ylimääräisestä pöytäkirjasta eh, sopimukseen 169, joka on siis eh, terrorismin vastainen taistelupöytäkirja ne anteeksi pyynnöt, joita esitin täällä samoin kuin jäsenvaltioille siitä, että yhtäältä me neuvottelimme Strasbourgissa Euroopan neuvostossa sisällöstä, koska me halusimme meidän standardit ja meidän kantamme heijasteltua Euroopan neuvoston lisäpöytäkirjaan. Ja sitten samanaikaisesti neuvottelimme täällä Brysselissä mandaatista. Eli asian kulku, tai siis tämä oli tilanne, jota me emme itse luoneet, mutta jota me jouduimme sitten hallitsemaan – ja se oli tärkeää Euroopan unionin jäsenvaltioille se, että me saimme täyden painoarvon näihin neuvotteluihin, vaikkakin hinta siitä oli tällainen hieman epämääräinen menettelytapa. Nyt tilanne on normalisoitunut. Mitä silloin tapahtui? Neuvottelut vietiin eh, teknisesti päätökseen kodekstasolla huhtikuun ensimmäisen viikon aikana. Euroopan neuvoston parlamentaarinen kokous tarkasteli tekstiä ja pyysi lisätakeita ja viitteitä eh, perusoikeuksiin ja erilaisiin takeisiin, jotka on lisätty tekstiin. Joten siltä osin se on valmis. Sitten Ministeritason päätös, äh, tapaaminen 19. toukokuuta täällä Brysselissä kävi lävitse tämän tekstin ja nyt me olemme sitten päässeet enemmän tähän muodolliseen allekirjoitus- ja loppuvietivaiheeseen. Nämä tekstit, jotka teillä on, ovat hieman epätavallisia. Miksi? Siksi. Äh, anteeksi, palaan takaisin. Oikeudellisin termein. Yleensä allekirjo, kun allekirjoitetaan kansainvälinen sopimus tässä tilanteessa lisä pöytäkirja. Tarkoittaa sitä, että teknisesti on samaa mieltä teknistä ja että teknisesti aikoo sen sitten täytäntöönpanna ja, toime, ja, ja toteuttaa. Ja eikä sanoa mitään, mikä vaarantaisi lisäpöytäkirjan täytäntöönpanon. Eli tämä ei ole vielä laillisesti sitova, sitä tulee laillisesti sitova ja sitten valtiosta tai kansainvälisestä organisaatiosta tulee laillinen osapuoli, kun tämä on ratifioitu. Yleensä, kuten te tiedätte, yleinen käytäntö on se, että komissio ehdottaa pakettia, jossa on sekä samassa paketissa johtopäätökset että allekirjoitukset. Tässä me päätimme olla tekemättä näin, koska kuten jo sanoin, ja kuten me keskustelimme jäsenvaltioiden kanssa mandaattineuvotteluissa, me tarvitsimme enemmän, paremman ja faktoihin perustuvan keskustelun faktoista. Ja sen vuoksi te, minä olen tässä ja teillä on tämä paperi. Eli nyt seuraava askel on tämä allekirjoitus. Meidän täytyy siis allekirjoittaa tämä emo-sopimus ensin. Artikla 10 pöytäkirjassa eh, sanoo sen eksplisiittisesti. Tämä on oikeudellinen menettely. Ei voi olla pöytäkirjan jäsen, ellei ensin ole eh, osapuoli tässä emo-asiakirjassa, eh, jossa me emme ole. Eli siis tämä on ihan oikeudellinen menettely. Eli tässä äh, päätösvalta- ja kompetenssikysymykset eivät ole hankalia, koska tämä Euroopan neuvoston varsinainen äh, sopimus terrorismista on sellainen, että jotkut äh, toimivaltuudet ovat jaettuja, jotkut ovat eksklusiivia, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska jäsenvaltiot ovat kaikki, paitsi Tsekin tasavalta, osallisia tässä sopimuksessa. Ja meidän allekirjoituksemme ja sen päätökseen vieminen on vain tavallaan tähän päälle. Kysymys on nyt se, että kuka tämän pöytäkirjan allekirjoittaa Euroopan unionin nimissä, jäsenvaltiot yksilöinä vai Euroopan unioni? Me olemme sitä mieltä, että tämä on Euroopan unionin oma toimivaltuus, koska viimeisimmät oikeuden päätökset, artikla 3.2 sanoo, että unionin kompetenssi kompetenssi on, unionilla on kompetenssi silloin, kun on kysymys kansainvälisten sopimusten päätöksen viemisestä, jotka mahdollisesti vaikuttavat sen päätöksiin tai kattavuuteen. No, meillä on tämä puitepäätös ja muita välineitä, oikeudellisia välineitä terrorismin vastaisessa taistelussa. Unionilla on myös äh, sisäisesti kompetenssi tässä, niin silloin ohjaamme tämän myös ulkoisesti. Että meillä on tässä toimivaltuus ulkoisestikin Euroopan neuvoston suuntaan. Sisällöstä. Mitä tässä pöytäkirjassa sitten on? No, siinä on kysymys lähinnä siitä, että riko, kriminalisoidaan viisi asiaa. Kriminalisoidaan se, että osallistuu ryhmään tai järjestöön, jonka tavoitteena on harjoittaa terrorismia. Eli osallistuminen. Numero kaksi. Kriminalisoidaan se, että saa koulutusta, niin kutsuttua passiivista koulutusta. Kriminalisoidaan se, että matkustaa ulkomaille terrorismitarkoituksissa. Terrorismin rahoittaminen, esimerkiksi matkustamiseen, taikka sitten, että rahoitetaan terrorismia. On erittäin tärkeää painottaa, että ei ole jäsenvaltioiden siinä vaiheessa, kun tämä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, jos jäsenvaltiot arvioivat, että heillä on jo tarvittavat oikeudelliset välineet kriminalisoida tämä toiminta, silloin ei ole tarvetta perustaa jotain omaa erillistä asiaa, koska jos tämä on jo katettu, niin ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Toisekseen kaikki nämä eri viisi toimintaa, ne täytyy toteuttaa tarkoituksella. Esimerkki, olen pankkiiri ja joku tulee minun luokseni. Siis tämä on ihan todellinen tapaus Ja minä pyydän henkilökohtaista 5 tai 8 000 euron lainaa keittiön remontoimiseen ja minä saan sen. Pankkiiri tässä tilanteessa toimii lain mukaan ja, ja vilpittömästi. Hän on, häntä on huijattu. Anna, yritän tässä antaa tästä konkreettista ö, sisältöä tälle, että toimitaan lainmukaisesti ja vilpittömästi. Mitä tulee sitten perusoikeuksien ja tähän löytyy viittaus sekä alkupuheenvuorossa että kohdassa kahdeksan. Ihan oikeudellisesta näkökulmasta tätä ei olisi tarvittu, koska kaikki nämä turvalausekkeet löytyvät jo tässä emo-sopimuksessa ja ne ne, ne koskevat automaattisesti myös äh, tätä lisäpöytäkirjaa, mutta kuitenkin päätettiin, että vaikka se on ihan selvää, niin kuitenkin uudelleen mainitaan nämä takeet. Joten nämä viittaukset löytyvät äh, tästä alkupuheenvuorosta, että kohdasta kahdeksan. Mitä tämä merkitsee käytännössä? Se merkitsee sitä, että äh, tässä täytyy kunnioittaa suhteellisuusperiaatetta ja oikeus reiluun oikeudenkäyntiin on on, on, on toteutettava. Ja sit tässä on käänteinen äh, todistustaakka, eli ei henkilön harteilla, jota syytetään. Ja sen lisäksi äh, syyttömyyden oletettavuus on lähtökohta. Ja mikä on tilanne nyt? Luxemburgin äh, puheenjohtajakauden aluksi Pari päivää sitten meillä oli tapaaminen ja kolme muuta kokousta on aikataulussa vielä tässä kuukaudessa, tänä, tässä kuussa, jotta tarkastellaan näitä toimivaltuuksia. Jäsenvaltioilla on hieman eriäviä näkemyksiä tästä. Tsekin tasavallalla on tarkoitus luonnollisesti ratifioida tämä emo-sopimus, se on heidän käsissään ja pyörät ovat käynnissä Prahassa – Jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että osa tästä sopimuksesta ovat jaettuja toimivaltuuksia. Eli tästä me nyt hieman väännämme kättä. Eli tämä on tilanne tällä hetkellä. Much, um, first I would like to give... Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Eero Everille Luxemburgin pysyvästä edustustosta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtajalle siitä, että eh, neuvoston puheenjohtajavaltio voi ottaa kantaa näihin kahteen päätösehdotuksen. Komission kollega jo laajasti kertoi tästä tilanteesta. Näistä kahdesta ehdotuksesta lisäpöytäkirjaa koskeva ehdotus kiinnittää eniten huomiota. Ehdotetaan, että että tämä pöytäkirja näin Euroopan unioni voisi myös liittyä tähän emo sopimukseen, jotta voisi liittyä pöytäkirjaan. Pöytäkirjan syntymisprosessi on hyvin tiedossa ja siitä on, se on hyvä, hyvin dokumentoitu. dokumentoitu. Ja siinä, ja siinä on myös selitetty, kuinka epätavanomaisesti Brysselin ja Strasbourgin väliset neuvottelut tällä kertaa sujuivat. Näistä kahdesta päätösehdotuksesta neuvostossa jäsenvaltiot kävivät ensimmäisen keskustelun tämän viikon alussa Latvian puheenjohtajakauden alla vielä Luxemburgin puheenjohtajavaltion on suunnitellut kolme, kolme kokousta heinäkuussa. Puheenjohtajavaltiona meillä on se tavoite, että, että hyväksyntä saataisiin valmiiksi syys, syksyllä sisällöstä komission edustaja käsittääkseni hyvin kertoi jo, mitä oikeudellisia erimielisyyksiä neuvoston tai komission ja suurimman osan jäsenvaltioita välillä on neuvostossa. Kiitoksia. Thank you very much. Um, just... Kiitoksia. Nyt aloitamme keskustelun. Herra Debre, te olette ensimmäisenä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoit. Pahoittelen ensinnäkin sitä, että tulin myöhässä. Minulla oli tulla muita tehtäviä, jotka minua pidättelivät ja näinpä suuri osa esityksestä meni minulta ohi, joten saattaa olla, että en nyt sitten ihan oikein tiedä, mitä täällä sanottiin, mutta tervetuloa Luxemburgin puheenjohtajavaltiolle, tervehdin teitä hyvin lämpimästi. En puhu tästä sisällöstä, olen pitkälti yhtä mieltä tästä eh, sisällöstä, puhuisin lähinnä menettelystä. Ensimmäinen kysymykseni Jotta tähän lisäpöytäkirjaan voi liittyä, pitää olla tilanne, jossa tämä yleissopimus on allekirjoitettuna. Kuinka monta jäsenvaltiota on jo neuvost- Euroopan neuvostossa tämän allekirjoittanut? Se antaisi vähän käsitystä siitä, kuinka monet vielä voivat todella osallistua tähän lisäpöytäkirjaan. Lisäpöytäkirjan allekirjoituksesta ymmärsin kyllä että sanoitte, että teidän analyysinne mukaan artikla 3.2 perussopimuksessa äh, sen mukaisesti Euroopan unionin pitäisi toimia lisäpöytäkirjan allekirjoittajana. Uskon teitä kyllä, mutta kun katson näitä artikloja, minulla on tässä pieni operatiivinen äh, jäsentämisongelma. Esimerkiksi kohta neljä, tämä pätee muihinkin kohtiin. Kukin osapuoli äh, tekee toimet, jotka on tarpeellisia oman sisäisen oikeuden mukaisesti rikosoikeudellisen päätökseen ryhtymisessä. EUlla ei kuitenkaan ole tässä mitään rikosoikeudellista toimivaltuutta. Miten te voitte allekirjoittaa muiden nimissä ja sitoutua muiden ei-allekirjoittajien puolesta näitä säännöksiä, kuitenkin tämä sitten liittyy sisäiseenkin lainsäädäntöön. Tässä on kaikki nämä eri rikokset täällä luoteltuna. Minulla on tässä käsitteellinen ongelma. Voisitteko vähän selvittää tätä asiaa, koska olen nyt tässä hieman hämilläni. Thank you very much. Um, if there is... Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin voisitteko vastata? Olkaa hyvä. Merci, monsieur Lepré, de votre, de votre question. Ça me permet... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Tähän ensimmäiseen kysymykseen niin vastaisin, että kaikki EU-jäsenvaltiot poikkeuksena Tsekin tasavalta eivät ole vain allekirjoittaneet, vaan myös ratifioineet, joten juristi ovat osallisia tässä yleissopimuksessa puolena. Ja niin kuin Luxemburgin puheenjohtaja on todennut, tämä, tähän liittyy Euroopan vaan neuvostomekanismi ei voi osallistua tähän se kuuluu perusinstrumenttiin, ja tämä on vain tässä oheis, oheisasiakirjana varsinaisen asiakirjan. Mitä tulee toimivaltuuksiin, unohdin sanoa, että kolme artikla kohta kaksi e- e- Euroopan unionin toiminnasta toteaa tämän. Se, siinä määritellään toimivaltuudet, jotka kuuluvat pelkästään EUlle. Ja sitten kohdassa kaksi artiklassa, no tätä artikla niin, mutta siellä todetaan, että eksklusiivinen oikeus on silloinkin, kun kansainvälinen sopimus soletan, solmitaan, niin se voi johtaa siihen, että so, eurooppalaisen oikeuden säännöt olemassa olevat säännöt voivat muuttua, ja tässä tilanteessa ne ovat olemassa 2008 puitepäätös jota on tarkistettu myöhemmin. Toimilla on, EUlla on tämä toimi. Valtuustasio on käyttänyt jo aikaisemmin 2002-2008. Tämä liittyy kolmanteen pilariin. Nämä ovat puitepäätöksiä, eikä asetuksia tai direktiivejä, niin kuin sanoin johdantoni alussa, heti alusta lähtien ja ennen dramaattisia Pariisin tapahtumia, ennen kuin Euroopan neuvosto nopeasti tähän puuttui vähän yllättäen, niin tämä aiheutti vaikean tilanteen meillä. Me oli valtuutuksena alkaa neuvottelut, jossa olitte, voit, voitiin tehdä tämän puitepäätös Lissabonin sopimuksen mukaiseksi, ei vain avata sisältöä, jotta juuri vastattaisiin vierastaistelijailmiöön. Tässä myös viitataan YK turvallisuuspalveluksen, turvallisuusneuvoston vaatimuksen, mutta koska tämä pilari on häipynyt, niin tässä käytetään täysin yhteisoikeutta hyväksi. Tässä ei ole kyse puitesopimuksesta. Sillä on tiettyjä juridisia vaikutuksia, joten perustavanlaatuinen kohta. Me haluamme sanoa, että olemme saaneet mandaatin ohje, ohjeistuksen valtioiden päämieheltä ja käyttää juridista välineistöä, joka on olemassa. Me aiomme ja näin sanottiin uudessa Euroopan turvallisuusagendassa ja komissio hyväksynyt korkeammalla tasolla. Se ei ole mikään virkamies, joka tässä nyt puhuu, vaan komissiokollegio on todennut, että tämän puitepäätöksen tarkastus oli estyslistalla on estyslistalla ensi vuonna ja valmistelutyö on jo alkanut. Joten meidän teesimme on, että nyt tämä liittyy artiklaan kolme sopimuksesta eu toiminnasta lainsäädäntöä on, EU on jo käyttänyt toimivaltuuksia, ja voidaan ennakoida muutosta, joten Euroopan neuvosto ja tämä kyseinen pöytäkirja itse asiassa vaikuttavat tietyllä tavalla lainsäädäntöön. Lisäsin vielä ohimennen vastatakseni seura- viimeisen kysymyksen, niin jokaista osapuolta pyydetään täytäntöönpanemaan pöytäkirja. Me aiomme tietenkin ehdottaa Euroopassa täytäntöönpanoa harmonisoidulla tavalla kyseisen direktiivin kanssa joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla tietysti ei ole mitään merkitystä, koska niillä on jo välineet. Joissakin jäsenvaltioissa tämä ei muuta yhtään mitään. Toisten kohdalla sitä vastoin tämä muuttaa tilannetta, koska ne joutuvat hankkimaan itselleen tarvittavan välineen ja muuttamaan tiettyjen käyttäytymisten kriminalisointia, josta äsken puhuin. Toivottavasti vastasin nyt kysymyksiinne. Anna, would you like to make a comment? Kiitoksia. Haluaisitko Anna vähän kommentoida? Euh, la divergence sur les compétences. Niin näiden oikeudellisten toimivaltuuksien erojen, jos nyt jätetään syrjään, niin mikä sitten olisi se tapa, joka olisi parhaiten äh, näiden vierastaistelijoiden torjunnan ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen linjalla? Mm d'un point de, donc sur le fond, je pense que les, les États membres et la Commission tästä sisällöstä komission jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä, yksimielisiä tästä pöytäkirjasta. Näin on tehtävä nimesteritasolla. Tämä, tämän, tätä tuetaan te, teknisesti, ollaan siis yhtä mieltä tekstissä, te, tekstistä ja myös poliittisesti. Nyt pitää vain saada allekirjoitukset pä, pä, pöytäkirjalle ja sitten se on saatettava voimaan yleensä juridisesti nämä ovat erilliset asiakirjat, mutta yleensä ne esitetään yhdessä. Tässä, jotta saadaan selvyyttä lisää, niin päätimme tahallisesti jakaa paketin kahteen kaksi allekirjoituspäätöstä ja toivon, että syksyllä on sitten kaksi mm, päätelmäpäätöstä. päätöstä allekirjoitettuna. Jos nyt sitten ollaan sitä mieltä, että tämä, tässä on jaettua toimivaltuutta ja, ja valtuuksia ja se, eli silloin on tämä seka ratifiointi, silloin tässä tarvitaan paljon enemmän aikaa, koska jos, jokaisessa jää se valtiossa on erillisesti ratifioitava pöytäkirja, ja tämä tietenkin tarvitsee enemmän aikaa, ja kun kullakin maalla on omat sisäiset menettelyt, jotka poikkeavat toisistaan, jos sitten kiireellisyyttä pidetään tärkeänä, niin sitten tarvitaan yksin omaista toimivaltuutta, koska siinä menettelysti voidaan mennä nopeammin eteenpäin. Ja se varmasti myös parhaiten vastaa perussopimuksen tekstiä, henkeä ja, ja hiljattaista oikeuskäytäntöä myös. Haluan varmistaa, että ymmärsin teitä oikein kun lukee neljä artiklaa kohtaan viisi, jokainen maa ryhtyy toimeen, joka on välttämätöntä, mm-hmm, niin tämä tarkoittaa sitä, että komissio tulee esittämään yhden direktiivin tai useita direktiivejä, joissa se yhtyy tavallaan jäsenvaltioihin, jotta ne lainsäädännössään ottaisivat mukaan ne rikkomukset, jotka tässäkin mainitaan, ja mainitaan seuraamukset, jotka sitä seuraavat. Tätäkö te tarkoititte? Juuri näin. de plus en plus circonspect, confiant. Euh. Do you want to reflect that? No? no? Okay. Okay. Uh, thank you very much for the uh, questions. Um, Kiitoksia. Onko kysymyksiä? Menemme siis eteenpäin. Seuraava esityslistan kohta koskee oikeudellisen yksikön kertomusta Viidestoista joulukuuta koordinaattorit päättivät, että käytetään sääntöä, tai tätä artikla 50, yksinkertaisesti menettely, koskien EPn Euroopan parlamentin kantaa näihin kolmeen asiaan. Ja näissä esittelijänä on Claude Moraes, Liben kokous 14.4.2015 neuvosto tuolloin kertoi meille, että se alkaa tehdä useita muutoksia komission ehdotukseen ja esitteli tärkeimmät muutokset, ehdotuksensa komissio on yhtä mieltä neuvoston tarkistuksesta. Neuvoston tarkist ja teille 27. huhtikuuta 2015 koordinaattorit päättivät pyytää Euroopan parlamentin oikeudelliselta yksiköltä sen kantaa näihin kolmeen asiaan ja erityisesti koskien tätä kaikkein, näitä kaikkein tärkeimpiä tarkistuksia, joita neuvosto on esittänyt. Lausunto lähetettiin Herra Moraisille 23. kesäkuuta ja se jaettiin kaikille Liben jäsenille. Haluaisin aivan ensiksi antaa puheenvuoron Euroopan parlamentin oikeudelliselle yksikölle. Se voi esitellä kantansa ja tämän jälkeen jatkamme. Köszönöm szépen, elnök úr. <laughs> so, uh, there are... Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on kolme komission ehdotusta, joista valiokunnan pitäisi keskustella. Jokainen näistä Jokaisessa näissä ehdotuksissa on useita oikeusperusteita ja niillä pyritään kumoamaan vanhentuneita vanhennuita asiakirjoja ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Oikeuden yksikkö on saanut kaksi kysymystä teiltä koskien näitä asioita. Ensimmäinen kysymys kuuluu, onko asetus, vast, asetus siis tällaisen säädöstyyppinä näissä kolmessa ehdotuksessa – perussopimuksen mukainen? Ja vastaus on kyllä, kolmea, kaikkia kolmea ehdotusta varten. Asetus siis soveltuu säädösmalliksi kaikkia näitä kolmea ehdotusta varten. Haluaisin korostaa sitä, että, perus, että perussopimuksessa ei säädetä, että mitään tiettyä säädöstyyppiä pitäisi käyttää eh, vanhojen säädöstysten kumoamiseksi Siinä sanotaan vain, että mikäli perussopimukset eivät erittele, minkä tyyppinen säädös on hyväksyttävä, niin toimielimet voivat valita sen tapauskohtaisesti. Täällä on kaksi ehdotusta, jossa oikeusperusta, jota komissio ehdottaa, ei määrittele, minkälainen säädöstyyppi on hyväksyttävä. Siinä viitataan vain toimiin. Nämä ovat nämä kaksi ehdotusta. Sanon tämän numeron. Tämä on siis COM 2014, 713 ja 714. Nämä ehdotukset näiden ehdotusten osalta lainsäätäjä on periaatteessa vapaa valitsemaan, mikä säädöstyyppi on asianmukaisin. Komissio ehdotti, että näitä kumoamissäädöksiä varten käytettäisiin päätöstä. Neuvoston luonnoksen mukaan, joka meidän työpohjamme, neuvosto aikoo muuttaa välineen asetukseksi. Analysoimme, onko, onko tässä mitään argumentteja, jotka puoltaisivat joko päätöstä tai asetusta näitä asetuksia varten. Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sanotaan, että päätöksen lopputulos – saattaa olla sama kuin suoraan sovellettavan asetuksen lopputulos, erityisesti mikäli säännös on ehdoton ja selkeän, täsmä, riittävän selkeä ja täsmällinen. Analyysimme mukaan tällainen pelkkä säädöksen kumoaminen kyllä, kyllä täyttää nämä ehdot, joten, joten lopputulos olisi sama, oli sitten kyseessä päätös vai, tai asetus. Komission kolmas ehdotus, COM 2014 on hieman erilainen. Kolmannessa ehdotuksessa on kaksi oikeusperustaa, jossa määritellään millaista säädöstyyppiä olisi käytettävä. Artikla 83.1 SEUT-sopimuksesta mahdollistaa direktiivin käytön ja artikla 82.2 mahdollistaa asetuksen käyttämisen. Sekä komissio että neuvosto ajattelivat, että käytettäisiin kolmatta ehdotusta varten asetusta. Asetus on väline, joka vastaa ehdotuksen oikeusperustaa. Lisäksi asetusta jopa vaaditaan, koska yksi näistä oikeusperustoista on 88.2, joten asetus on oikea väline, jota olisi käytettävä myös tässä kolmannessa ehdotuksessa. Nyt haluaisin hyvin lyhyesti käsitellä vielä tätä artiklaa 83.1 perussopimuksessa. Tämä on kolmannen eh, ehdotuksen yksi oikeusperusta. Siinä edellytetään direktiivin käyttöä, kun kyseessä on rikosten ja sanktioiden määrittely. Oikeuden yksikö on kuitenkin päätynyt siihen, että tässä erityistapauksessa eh, sopimuksen kirjaimellinen eh, tulkinta ei ole ainoa vaihtoehto. Ehdotuksen tavoitteena ei ole uusien harmonisointitoimien hyväksyminen, vaan ainoastaan vanhentuneiden säädösten kumoaminen ja tässä tapauksessa vaikuttaa siltä, että direktiiviä ei tarvitse käyttää. Ensimmäisen kysymyksenne toisessa osassa on kysyitte, onko mitään oikeudellisia argumentteja sen puolesta, että käytettäisiin asetusta eikä päätöstä. Kuten sanoin aikaisemmin, tämä on relevantti ainoastaan ensimmäistä toista ehdotusta varten. Siinä lainsäätäjä ei välttämättä joudu käyttämään tiettyä säädöstyyppiä. Kuitenkin kun päätöksen ja asetuksen lopputulema olisi samankaltainen tällaisessa kumoamis- tapauksessa, niin kuin meillä nyt on tässä käsillä. Näin ollen emme ole tunnistaneet mitään oikeudellista argumentteja, joka puoltaisi enemmän päätöstä kuin asetusta. Toinen kysymykseni koskee sitä, että kumottaisiin neuvoston puitepäätös koskien Euroopan todistusmääräystä. Tämä oikeudellinen yksikkö niin tätä direktiiviä siis sovellettaisiin 26 jäsenvaltioon ja oikeusyksikkö analysoi näitä ehdotuksia, eikä siinä ole mitään oikeudellisia huolenaiheita. Tietenkin on muistettava, että tätä direktiiviä sovellettaisiin 26 jäsenvaltioon. Todella Tanska ja Irlanti eivät osallistuneet sen hyväksymisen. Oikeudellinen yksikkö on tarkastellut näitä säännöksiä ja oikeudellista kontekstia. Päädymme siihen, että puitepäätöksen kumoaminen tämän Euroopan todisteiden luovuttamismääräyksen osalta ei herätä mitään oikeudellisia huolia. Mutta tietenkin sen kumoaminen pitäisi harkita poliittisella tasolla. Kiitoksia. Jos haluatte kommentoida, olkaa hyvä. Jos ei, niin kun ajatellaan näiden asiakirjojen kehitystä, niin herra Moles ehdottaa, että me jatkamme työtämme yksinkertaisessa menettelytavassa jos kukaan ei vastusta, herra Moreis esittelijänä tulee laatimaan tarkistuksia, jossa heijastellaan keskustelua mukaan lukien neuvoston, neuvostokeskustelua, jota käytiin liivevaliokunnissa. Tarkistukset lähetään teille sähköpostitse tämän viikon loppuun mennessä 50 säästön mukaisesti voidaan esittää vastalauseita, mutta jos vastalauseita ei tule, niin silloin mietintö on hyväksytty valiokunnassa ja mietintö menee täysintokäsittelyyn tarkistusten kanssa. Jos joku LIBE-jäsen vastustaa näitä tarkistuksia, silloin tarkistuksista äänestetään seuraavassa LIBE-valiokunnan kokouksessa. Aikarajan täytyy olla vähintään 21 päivää tästä eteenpäin. Jos me valitsemme lyhyemmän aikarajan ja tarkistus lähetetään 3. heinäkuuta, silloin aikaraja raukeaa 24. päivä heinäkuuta. Tässä saatiin oikeuden mielipide näistä kolmesta mietinnöstä, oikeuden mielipide. Ja vielä viimeinen kohtaistuslistalla Washingtonin vierailu 16. 19. maaliskuuta tänä vuonna. Mm, tätä missä johti herra Albrecht ja hän tota korvasi herra Moraes, että tässä on laadittu raportti yhteistyössä. Tehtävänä oli saada aikaan uutta tietoa tilanteesta USAssa ja tärkeistä kysymyksistä liittyvät yksityisyyteen, tietosuojaan sen jälkeen, kun EP hyväksyi oman päätöslausunsa maaliskuussa 2014 sähköisestä joukkoseurannasta. Ja tähän liittyy myös PNR-kysymykset, Safe Harbor-kysymys, TTIP-sopimus, kattosopimus USAn äh, lakiesitys, joka laajentaa USAn Privacy Act-lainsäädäntöä koskemaan muuten sellaisia me olemme pitäneet useitakin kokouksia siellä. Mukana oli kansalaisjärjestöjä, sidosryhmiä, poliitikkoja. Näin live valiokunnan jäsenet saivat hyvää tietoa eri aiheista, joista keskusteltiin. Näin me pystyimme myös vahvistamaan yhteistyösuhteitamme USA-viranomaisten ja kongressin kanssa. Tarkoituksena vahvistaa tätä yhteistyötä ja saada aikaan yhteistyöpuitteita aloitteet, josta käsiteltäisiin kysymyksiä, jotka liittyvät meidän valiokuntamme toimivaltuuteen, yksityisyys, turvallisuus, kansalaisvapaudet ja transatlanttinen tiedonsiirto. Tätä tarkoitusta varten live-valiokunta voi kehittää omia erityisehdotuksiaan. Haluaako joku jäsenistä kommentoida? Olkaa hyvä. As it seems the... Nähtävästi minä olen ainoa jäsen, joka voi todistaa, että kaikki mitä tässä raportissa sanottiin on totta. Näin kävi. Tämä vaikutti jäsenten työhön eri lainsäädäntöpaketeissa, varsinkin tietosuojassa. Mutta se, mitä haluaisin mainita, yksi meidän tavoitteistamme oli käydä kattavaa vuoropuhelua amerikkalaisen osapuolen kanssa, jotta voisimme ymmärtää, mitkä ovat ne todelliset eroavaisuudet ja missä ne eivät ole todellisia, vaan enemmänkin kysymys erilaisen lainsäädännöllisen kielen eroavaisuuksia, kulttuureita, käytänteitä. Ja siltä osin tämä oli todella hedelmällinen matka koska jossain asiassa ymmärsimme, että se kuilu ei ollutkaan niin syvä kuin me kuvittelimme. Kun taas sitten joissain asioissa näimme, että on todellakin ongelmia, joita ei rat- voida ratkaista. Joten tällainen suora kontakti ja vuoropuhelu osoittautui hyödylliseksi. Ja tämä laki, joka oli suunniteltu ja se oli yksi meidän tärkeimmistä asioista. Me olimme yhteyksissä moniin henkilöihin ja sanoimme, että meidän täytyy todellakin ymmärtää tätä lakia ennen kuin tässä mennään eteenpäin. ja varsinkin liittyen tietosuojaan, joten tämä oli todella hyödyllinen vierailu. Very much, um, uh, you, um, I think so it was, uh... Kiitoksia tästä nyt taisimme juuri tulla kokouksemme loppuun. Seuraava kokous pidetään Strasbourgissa maanantaina 6. heinäkuuta kello 7 illalla. Kiitoksia kaikille. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos.